Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. No niin, hyvät naiset ja herrat, avaamme e, kokouksen. E, no niin. E, jatkamme kokoustamme esityslistan kohdasta kahdeksan jota ei vielä aamulla ehditty käsitellä. Eli, eh, eli ympäristövaliokunnan Puolan eh, valtuuskunnan matkakertomus. Siis me kävimme Puolassa johdolla. Siellä olivat Mäkevän, Hybner ja pari muuta kollegaa. Aivan lyhyesti lyhyesti tästä matkasta muutama sana. Puolahan ottaa puheenjohtajuuden ensimmäinen päivä heinäkuuta tänä vuonna Unkarilta. Ja eh, eh, Puolassa, Puolassa tulee, Puolasta tulee sitten isäntä useille Euroopan unionin kannalta tärkeille tilaisuuksille Puolan puheenjohtajakauden mittaan. Euroopan äh, parlamentin äh, ympäristön äh, kansanterveyden valtuuskunta kävi Puolassa, tapasi Puolan parlamentin molemmat kamarit. Siellä tapattiin, tavattiin lisäksi toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Mm, Puolan puheenjohtajakauden painopisteistä keskusteltiin – tämän vuoden 2011 jälkimmäisen puoliskon painopisteestä siis. Valtuuskunta eh, sai eh, siellä lämpimän vastaanoton ja me eh, olimme puolestamme tyytyväisiä avoimuudesta ja siitä kattavasta tietopaketista, joka, joka meille tarjottiin myöskin että Puolan parlamentin vieraanvaraisuus ansaitsi kiitoksemme seuraavista tärkeistä aiheista keskustelimme täällä kokouksen tapaamisen mittaan. Eh, Puolahan valmistelee puheenjohtajakautta myöskin ympäristön, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden saralla, siis meidän valiokuntamme toimivalta kysymyksissä. Eh, puolalaiset eh, olivat hyvin sitoutuneita, olivat hyvin näköjään ahkerasti, ahkerina ja päättäväisenä valmistautumassa seuraavana puolen vuoden urakkaansa. Puolan puheenjohtajakauden painopisteitä meidän valiokuntamme kannalta puitiin kattavasti, biosidit muun muassa, sähkö, tekninen elektroninen jäte esimerkiksi, samoin kuin sitten puhuttiin ener- energialähteistä ja tästä äh, toimintasuunnitelmasta siihen liittyen. Se, siellä se alun, alun perin tai alustavasti hyväksyttiinkin äh, toimintasuunnitelma talous, talouselämälle, jossa on tarkoitus vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tehostaa energiaa tehokkuutta Rio, Shane, Rio, Rion ympäristökokous, tuleva sellainen 17 järjestyksessään, oli myöskin keskustelun kohteena. Puolan eh, puheenjohtajakauden aikana otetaan erityisesti käsittelyyn Euroopan unionin pitkän aikavälin tulo- ja menoarvio ja maatalouspolitiikan ympin uudistus. Valiokunnan eh, valtuuskunnan äh, kunta pani merkille äh, Puolan äh, sitoutuneisuuden ja yhteistyöhalun meidän valiokuntamme kanssa. Ei minulta, minulta tämän enempää koskien tästä matkasta. matkasta. Jos valiokunnan joku jäsen haluaa, haluaisi käyttää puheenvuoron tästä Rova Hybner ensin ja, ja edustaja Naite sen jälkeen, joka oli myöskin matkalla mukana. Olkaa hyvä. W czasie tego wolnego tygodnia to był tydzień zielony. Kiitos. Me saimme paljon tai käyttää tätä aikaa täällä turkoisella viikolla, koska se oli vapaa viikko. Ja Puolan matkalla mukana olleet eivät voineet työskennellä vaalipiireissään, joten kiittäisin kaikkia kollegoita, jotka olivat mukana siitä, että he tulivat mukaan. Meillä oli tapaaminen kolmen ministerin kanssa, terveysasioiden ministeri, joka esitteli omat painopisteensä Puolan puheenjohtajakaudelle. Esimerkiksi ikääntyminen on sellainen, ja hän otti esiin myös muita asioita, jotka haluaa ottaa esille. Hän kiinnitti myös huomiotamme eh, erityistilanteeseen, joka koskee pieniin lapsiin, joka on myös Puolan prioriteetti. Nämä kaikki asiat ovat myös meille mielenkiintoisia. Keskustelimme myös erilaisista tuotteista, joita on esitelty tai tuotu markkinoille näille erityisryhmille samoin kuin tietystä asioista, jotka liittyvät äh, terveydenhuoltoon. Meillä täytyy olla myös äh, vasta yhtäläiset mahdollisuudet koko Euroopassa terveydenhuollon alulla. Toinen tapaaminen äh, oli ympäristöministerin kanssa. Puhuimme esimerkiksi raaka-aineista, kierrättämisestä. Ja esille tuli myös, että ehkäpä meillä pitäisi olla tietynlaisia oikeudellisia välineitä, jotka liittyvät kotitalouskoneisiin, eikä ainoastaan niihin, vaan myös moniin muihinkin, joita laitteisiin, joiden valmistamiseen menee paljon raaka-aineita. Sen lisäksi puhuimme myös uudistuvista energianlähteistä. Puhumme myös siitä, että COP17 huippukokouksessa Durbanissa Euroopan unionin tulisi olla hyvin näkyvä. Sitten tapasimme myös maatalousministerin, joka lähinnä eh, puhui eh, YMPstä ja GMOista ja toi esiin koko joukon uhkia tämänhetkisessä tilanteessa – Mikäli jokainen EUn jäsenvaltio tekee omat päätöksensä geenimuunnelluista tuotteista ja niiden käytöstä omalla alueellaan, niin silloin se merkitsisi sitä, että geenimuunnellut tuotteet, lajikkeet siirtyvät helposti maasta toiseen. Ja meillähän on vapaat markkinat, internetin kautta voi myydä mitä tahansa ja tulee olemaan hyvin vaikea valvoa – GMOiden siirtymistä maasta toiseen. Meillä oli myös hyvin mielenkiintoinen tapaaminen maatalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan, Puolan parlamentin ympäristö- ja maatalousvaliokunnan jäsenten kanssa, jotka esittivät huolenaiheensa siitä, millä tavalla eh, Puola tulee esittelemään Euroopan unionin painopisteitä Durbanissa. He puhuivat myös energiahinnoista, ennen kaikkea sähkön hinnoista. He puhuivat myös huolenaihistaan, jotka koskivat äh, kauppaa, jota käydään GMO-tuotteilla, jolla äh, ei varsinaisesti ole mitään kansallisia rajoja ja meidän täytyy miettiä, miten huolehtia tästä asiasta. Tapasimme myös kansalaisjärjestöjen edustajia, ja tällaisissa tapaamisissa yleensä ympäristötietoiset eh, kansalaisjärjestöt puhuvat yleensä kansallisista asioista ja niin tälläkin kertaa puhuimme lähinnä eh, ympäristöasioista taloudellisissa puitteissa. Tapasimme myös eh, paikallista lehdistöä. Meillä oli lehdistötilaisuus, johon tuli hyvin paljon toimittajia mutta hyvin vähän erityisiä kysymyksiä esitettiin. Valiokunnan puheenjohtaja yritti esitellä sitten meidän saavutuksiamme ja sitä, mitä me olemme tehneet, yleisiä johtopäätöksiä ja sitä, mitä tuloksia on saatu yhteistyöstä neuvoston kanssa. Mutta oli hyvin selvästi näkyvissä, että sekä toimi, puolalaiset toimittajat että muut ulkomaiset toimittajat eivät äh, välttämättä näe niitä rakenteita, joiden pohjalta päätöksenteko tehdään Lissabonin sopimuksen jälkeen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kollegat ovat kertoneet, että olemme puhuneet myös ydinenergiasta. En nyt lähde tätä käsittelemään sen enempää. Kiitän vielä kerran. Mielestäni tämä oli hyvin tärkeä yhteinen tapaaminen ja toivon, että piditte Puolasta, että piditte Varsovasta ja toivon mukaan seuraavan kerran, kun menemme Puolaan, meitä on vielä enemmän mukana. Kiitos Rova Hymner. Sitten edustaja morkunaita seuraavaksi. Norėtųsi padėkoti sekretoriatui už gerą darbą ir aišku. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tästä hyvinkin hyvästä valmistelutyöstä ja äh, miellyttävästä matkasta. Äh, tämä laajat vierailukäynnit tulevan puheenjohtajan maan pakella ovat minusta aina hyvin hyödyllisiä. Ja äh, näiden visittien aikana voisi sitten saada vähän vihiä puheenjohtajamaan tulevista painotuksista. Mehän tapasimme esimerkiksi siellä terveysministerin Kopacin Eh, joka eh, puhut tällaista laadukkaasta lapsuudesta, esimerkiksi jos me ajattelemme tulevaisuutta eh, ja sen tulevan elämän laadukkuutta, kaikkihan tietysti juontuu sitten hyvästä lapsuudesta. Esimerkiksi sitten lasten kehitystä ehkäisevät tekijät ovat asioita, jotka ansaitsevat huomiotamme. Mehän puhumme myöskin sitten tällaisista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja se edellyttää parempaa yhteydenpitoa esimerkiksi jäsenmaiden kanssa ympäristöministeriöiden ministerien ministerille tuli e, e, esittäneet huolemme esimerkiksi Itämeren äh, saastuneisuudesta. Se on äh, erittäin äh, tärkeä teema sekin, ja kuten kollega Hybnen äsken totesi, me puhuimme myöskin ydinturvallisuudesta tuon vierailukäynnin aikana. Tässäkin meidän on puhuttava yhdellä äänellä ja, ja pitää mielessämme, että, että, että, että, että muistaa se, että Euroopan raja alueella on syntymässä uusia ydinvoimaloita. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Kiitokset tästä. No niin, ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan, siis kuulemiseen, minä haluaisin huomauttaa, että huomenna puoli kymmeneltä on Keski-Euroopan hiilivuodot, kuulemistilaisuus, ja se alkaa siis puoli kymmeneltä, ja näin parlamentti käy keskustelua asiasta huomenissa Jan 6 Q1 salissa. Ja nyt siirrymme sitten esityslistan kohtaan yhdeksän. Kyse on Itämeren ekologisen tilan parantamisesta ja nimenomaan kestävien maatalouskäytäntöjen avulla. Ja minä toivon, että tästä nyt suurlähettiläs tulisi paikalle. E, esi- alkupuheenvuoro on Satu Hassin, Anna Rospahin ja Voisik Mihail Olejinakin puheenvuorot. Ja ensiksi antaisin puheenvuoron Hassille. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitos äh, ympäristövaliokunnalle siitä, että on äh, suostunut järjestämään tämän seminaarin. Äh, Itämeri on yksi tärkeimmistä ympäristöaiheista minun maassani, joka sijaitsee Itämeren rannalla. Usein kun su- suomalaiset puhuvat merestä, tarkoittaa nimenomaan Itämerta, koska koko Suomen meriraja on Bal- Itämeren vastaista merirannikkoa tai rannikkoa. Itämeri ei oikein ole ollut tapetilla. Ja olen huomannut, että, että aika monet kollegat eivät ole perillä edes perusasioista, jotka minun maassani ovat perustietoa. Ensinnäkin Itämeri laajentumisen edellisen vuosikymmenen EUn laajentumisen, laajentumisen jälkeen muodostui lähes tulkoon Euroopan unionin sisämereksi. Pieni kaistale rannikkoa rajoittuu Venäjää, mutta koko muu osa rajoittuu EUn jäsenmaihin, eli Itämeren Itämeren kohtalo on aika pitkälle Euroopan unionin käsissä. Hyvästä, äh, hyvistä syistä äh, Pohjois-Euroopassa ympäristö, ympäristön suojelu on hyvällä tolalla. Äh, ja yhteis, yhteiskunnat ovat organisoituja, kansalaiset lainkuuliaisia. Tämä saattaa tulla yllätyksenä ihmisille, että Itä, Itämeri Pohjois-Euroopassa on kuitenkin yksi maailman saastuneimmista merialueista. Yksi syy on se, että, että meri on varsin matala. Itämeren keskisyvyys on vain 57 metriä. Esimerkiksi Välimeri on, Välimeressä keskisyvyys on yli kilometrin. Alue on laaja mutta, mutta tätä vesimäärää on vaikea, vaikea kartalta nähdä, koska se on paljon matalampi kuin useimmat muut meret kun ajattelemme saastuneisuutta, useimmat tulevat ajatelleeksi vaarallisia kemikaaleja. Okei, ne ovat tietenkin ongelma. Ja esimerkiksi tämän aamun, aamun valiokuntakeskustelukin hyvin kuvasti. Tässä oli kyse dioksinipitoisuuksista Itämeren silakassa, Itämeren luonnonvaraisessa lohessa. Tarkoituksena on vähentää vaarallisten aineiden päästöjä ja uhkaa öljy mukaan lukien. Mutta Itä- Itämeren pahin ongelman aiheuttaja on kuitenkin rehevöityminen pohjalla, Itämeren pohjalta, ta, äh, löytyy esimerkiksi näyttöä suurista alueista, jossa ei ole happea ollenkaan, joka on täysin, täysin kuollutta. Tällä koko maailman laajin tällainen kuollut merenpohja, hapeton merenpohja-alue sijaitsee nimenomaan Itämeressä. Se on hyvä osoitus rehevöitymisen seurauksesta pinnalta. Tietysti tämä rehevöityminen niin näkyy pahimmin pahalta haisevana sinilevä lauttoina. Suurin rehevöitymisen syy on, on fosfori- ja typpipäästöt maataloudesta. Yli, enimmäkseen EUn jäsenmaiden maanviljelijöitä. Sen vuoksi maatalouskäytäntöihin, maatalouden maanviljelyn käytäntöihin on saatava muutos. Muussa tapauksessa Itämerellä, Itämerellä ei ole mitään tulevaisuutta. Tämä tapahtukoon tässä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Ei tämä tietenkään merkitse sitä, että, että maatalous nyt sitten lopetetaan kokonaan näillä ranta-alueilla, vaan ei suinkaan, vaan sitä on vaan toteutettava tehokkaammin. Aika kiinnostavaa ja haastavaa on tietysti se, että Puola on äh, seuraava Euroopan puheenjohtajamaa. Euroopan unionin Itämeri-strategiaan kuuluu se, äh, että Puola ja Suomi yhdessä ovat tällaiset äh, vastuuvaltiot, mitä, mitä, mitä tulee EUn Itämeri-strategian ajamiseen. Ja voin ilokseni kertoa, että Suomen uusi, uudessa hallituksessa joka nimitetään myöhemmin tällä viikolla, minä itse olin muuten neuvottelemassa näistä ympäristöasioista, niin siinä hallitusohjelmassa on aika selkeää tekstiä rehevöitymisen ehkäisemisestä Itämeressä. Ja tämä tulee olemaan sitten yksi Suomen EUn maatalouspolitiikkaa koskevien, koskevissa kannanotoissa yksi peruspilareista. No niin, kiitoksia vielä kerran valiokunnalle tämän tilaisuuden järjestämisestä ja kiitos etukäteen kaikille alustajille ja osallistujille. Ja toivon, että tämä, tässä tilaisuudessa tietotasomme lisääntyy ja että myös tapa, jolla ajattelemme ja suhtaudumme niihin toimenpiteisiin, jotka ovat mahdollisia, mahdollisia toteuttaa ja jotka tulee toteuttaa Välimeren tilan parantamiseksi löytävät hedelmällistä pohjaa. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitokset, äh, Hassi, tästä. Ja nyt Anna Rosbach, olkaa hyvä. Tack formen. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä aion puhua Tanskaa, koska tulen Tanskasta. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää kollega Hassia tästä erityisen tärkeästä aloitteesta ja hän on täysin oikeassa siinä, että tämä on jätetty hieman huomiotta. Minä tulen toisesta Itämeren alueen maasta Tanskasta ja on totta, kuten kollega Hassi sanoi, että koko Itämeri on suhteellisen matala alue ja Itämeri on ollut suolainen meri ja välillä siinä on ollut makeata vettä. Se on vaihdellut ajojen mukaan. Kestää noin 30 vuotta, että vesi kiertää pois Itämerestä ja sen vuoksi se on kohtuullisen saastunut. Siellä on sinilevää ja sitä sun tätä. Ja se on alueena hyvin herkkä. Minä tulen eh, perheestä, jossa kaikki kalastavat, joten minut on oikeastaan eh, kasvatettu kalalla. Ja minä tiedän paljon eh, kaloista ja kalalajeista, joita Itämeressä on, jotka tulevat Itämereen kutemaan. En tiedä, ymmärsivätkö tulkit tämän sanan, mutta siis ne tulevat kutemaan Itämereen. Pieniä kalalajeja, jotka pitävät lämpimästä vedestä. No, missä äh, lämmintä vettä on? No, lämmintä vettä usein on nimenomaan jokien suistoissa ja suualueilla. Ja monet äh, näistä joista ovat äh, vuosien mittaan saaneet varrelleen erilaisia kemiallisia tai muita tehtaita ja esimerkiksi Suomessa, Porissa vesi, jota tulee tulee joesta on 10 astetta lämpöisempää kuin muu vesi. Esimerkiksi yli, ydinvoimaloiden lauhdevesialtaiden vesi ja äh, pienet kalat äh, tulevat tänne lämpöiseen veteen ja sitten taas petokalat syövät sitä ja sitten me syömme petokaloja. Joten äh, on mahdotonta, että nämä kalat jäisivät täysin ilman vaikutuksia tai että ne eivät saastuisi. Ja kun on kysymys meidän terveysasioistamme, silloin yleensä ihmiset ovat kiinnostuneita, vaikkakaan heitä ympäristöasiat välttämättä kiinnostaisi. Luonnollisesti jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot, kuten Satu Hassi sanoikin, ovat, tai Itämeren ympärillä on lähes pelkästään EUn jäsenvaltioita ja sen vuoksi olemme lähteneet valmistelemaan Itämeren strategiaa ja sen vuoksi onneksi olemme oikealla tiellä ja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, no kahden kolmenkymmenen vuoden aikana olemme todellakin saaneet aikaiseksi jonkin verran säätelyitä ja olemme myös kiinnittäneet huomiota siihen, että esimerkiksi kasvimyrkyillä on vahingollinen vaikutus luontoon, mutta meiltä puuttuu vielä nämä maatalouden älykkäät muodot, kuten kollega Hassi sanoi. Meillä on tiettyjä asetuksia niin, että esimerkiksi ei käytetä niin paljon enää kasvinsuoja-aineita ja myrkkyjä ja lannoitteita, ainakaan että ne pääsisivät ympäristöön. Ja sen lisäksi on enemmän ja enemmän tällaisia Äh, luomuviljelyitä. Äh, ja esimerkiksi äh, noin viisi prosenttia maanviljelystä tänä päivänä on luomumaanviljelijä. Sen lisäksi meillä on vesipuitedirektiivi ja muita direktiivejä, joiden tarkoitus on suojella pohjavettä, rannikkovesiä, merivesiä, järvivesiä, kaikkia vesiä. Mutta tämä ei riitä, se ei riitä. Me näemme sen, jos me katselemme, mitä tässä nyt äh, tapahtuu esimerkiksi Nord Stream, äh, kun sitä ollaan valmistelemassa tätä kaasuputkea, niin yhtäkkiä löytyy vanhoja pommeja merenpohjasta ynnä muuta kaiken näköistä ja äh, ihmiset ovatkin sitten säikähtäneet, minkä näköisiä kaikenlaisia kemikaaleja sieltä merestä löytyy ja miten me pääsemme niistä eroon. Ja minua ilahduttaisikin kuulla, jos kukaan paneelissa tietäisi, kuinka me pääsimme näistä eroon. Eli odotan innolla tätä Äh, iltapäivää. Kiitos. Merci, Madame Rosbach. Kiitokset, Rosbach. Ja kolmas henkilö tässä asoitus, aloituspuheenvuorossa on Wojciech Oleniczak. Hän on entinen Puolan maatalousministeri ja nykyinen eurokansanedustaja. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za, za... Kiitos e, kovasti e, kutsusta Kiitos tästä aloitteesta, edestä tämä tilaisuus. Minä aikoinaan toimin esittelijänä koskien EUn e Itämeren strategian täytäntöönpanoa. Haluaisin teidän kommenttejanne nyt kuulla tästä tilanteesta aikoinaan, kun työstimme tätä mietintöä kollegoiden kanssa täällä Euroopan parlamentissa. Teimme jo koko jouton päätelmiä ja suosituksia tietysti Itämeren, Itämeren alueen tulevaisuuden turvaaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta ympäristönsuojelun ja, ja yhteistyön ja yhteisrinnakkain elon hengessä kaikki ne ihmiset, jotka asuvat Itämeren rantamilla, ovat tämän koko hankkeen keskiössä Tämä äh, merihän on koko Euroopan unionin sisämeri. Suoraan sanottuna sen pitäisi yhdist- olla yhdistävänä tekijänä äh, sen rantamilla asuvien, asuville kansoille. Äh, valitettavasti näin ei ole. Meri ei ole iso eikä, eikä vallankaan ole matala. Ja olemme varsin hyvin tietoisia siitä, miten minkä, miten poikkeavat elinolosuhteet sit sen, sitä ympäröivissä maissa vallitsevat. Maat ovat hyvin erilaisia, hyvin eriarvoisia. Itämeren strategia laadittiin tämän tilanteen muuttamiseksi. Ensinnäkin tässä on kysymys ympäristön suojelusta yhtenä äh, tavoitteena ja toisena sitten tällainen hyvinvoinnin lisääminen alueen rantavaltiossa ero, erojen kaventamiseksi. Kolmanneksi pyritään äh, alueesta pyritään tekemään houkuttelevampi. Sehän on erittäin houkutteleva, paljon, siinä on paljon potentiaalia matkailun kannalta ja äh, myös kulttuurin, tieteellisen toiminnan ja vastaavien kannalta. Mutta meillä ei ole tähän asti ole ollut mitään yhteistyön keinoja eikä välineitä. Eikä pidä myöskään unohtaa alueen turvallisuusaspekteja. Tämän meren ympärillä asuu yhteensä 100 miljoonaa ihmistä ja niin kohta kohdistuu hyvin paljon uhkia ja erilaisia vaaratek- vaaratekijöitä suoraan ja epäsuorasti. Tämä äh, äh, vesi, jota, joka tässä äh, meressä vello, on uhattuna, kemikaalit sitä uhkavat. Sitten meillä on tässä myöskin uusia investointihankkeita, Nord Stream eh, kaasuputkihanke esimerkiksi. Eli, eli meidän pitää monin tavoin kyetä eh, etsimään keinoja näiltä uhilta, uhkilta suojautumiseksi. Tämä koskee kaikkea, kaikkia jäsenmaita ja edellyttää niiltä ää, eh, sitten esimerkiksi juuri ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Haluaisin niin ikään tässä yhteydessä mainita, että että strategiassa on, strategia on ennen kaikkea poliittinen asiakirja, mutta sillä ei ole kovinkaan vankkoja käytännön juuria. Itä- Itämeri, Itämerellä, kuten muillakaan makroalueellisilla strategioilla, ei ole omaa tuloja menoarvioita, ei budjettiais. Eli, sit, eli sen puitteissa ei voida to, toteuttaa ö, hankkeita, jotka, joita johdettaisiin, rahoitettaisiin ennen kaikkea suoraan Brysselistä, esimerkiksi infrastruktuurin ja ympäristön suojelun saralla. Eli tämä strategia on siis itse asiassa jäsenmaiden yhdessä kehittämä toimintasuunnitelma, mutta minusta se ei ollenkaan riitä No, joka tapauksessa olemme onnistuneet käymään esimerkiksi Euroopan parlamentissa laajoja keskusteluja aiheista. Päätöksiä eh, ei ole eh, tehty eh, kuitenkaan niin, että tällaisia makroalueita voitaisiin ruveta pitämään erillisinä pääluokkina esimerkiksi jo toimenpidealueina rahoituksen osalta. Mitä sitten tulee tähän poliittiseen liiketoimintasuunnitelmaan, se juontaa lähinnä kohesiopolitiikasta ja ammentaa esimerkkinsä siitä. Sektorien alojen välinen yhteistyö on varsin paisua. Sitä näitä strategioita ei läheskään ole vielä tavoitettu eikä saavutettu. Eli koko joukko toimenpiteitä jatkossa on toteutettava niin, että voisimme varmistaa sen, että, että, että äh, tämän Itä, Itä, Itämeren alueen, alueen strategia toteutuu paitsi kohesiopolitiikan ja rakennepolitiikan saralla myöskin kalastuspolitiikan, matkailun ja infrastruktuurin äh, aloilla. Täs, tätä, tällä haavaa tämmöinen koordinaatio EUn tasolla puuttuu. Hyvät naiset herrat. haluaisin kiinnittää huomiota myöskin seuraavaan eh, tosiseikkaan. Ensinnäkin eh, olen iloinen, eh, kun saan kuunnella ja saanut kuunnella näitä tulevaisuuden varalle tehtyjä toimintasuunnitelmia. Olen maatalousvaliokunnan jäsen ja olen tietoinen siitä, että odotusten välillä on aina suurtakin ristivetoa. Tämä koskee myöskin Puolan hallitusta. Sillä saattaa olla ihan omat painopisteensä, kun puhutaan vaikkapa kasvinen luon, myrkyistä. ja ja äh, sitten erilaisten äh, muita äh, kemiallisten aineiden käyttöä. Niitä ei maatalouspolitiikassa ole sillä tavalla painotettu, koska ne eivät sen alan monien mielestä kuulu. Nyt tämän maatalouspolitiikan uudistumisen yhteydessä tämä on myöskin, esimerkiksi juuri nämä kasvinsuojelu tuholaismyrkkyasiat on otettava mukaan tähän keskusteluun kun ajattelemme esimerkiksi viljelijöiden tukipolitiikkaa, sitä, sitä tulee kytkeä, se tulee kytkeä entistä tiiviimmin ympäristöpolitiikkaan, ympäristön suojeluun. Ja täällä varmaan tulee tästäkin ideoita. Jos päätämme maksaa, maksaa äh, al, pin, pin, pinta-alatukia, siis tukea viljelijän viljelemän pinta-alan perusteella, se on tietysti yksinkertaista ja selvää noin periaatteellisesti, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa se, että viljelijät kautta Euroopan täyttävät myöskin muita, muut ehtoja, muita ehtoja yhteisen edun nimissä. Mitä nyt vielä tulee Itämeren alueeseen ja infrastruktuuriin, täytyy muistaa, että me puhu pelkästään investoinneista, emmekä yhteisistä investointihankkeista – jotka juontavat tästä maantieteellisestä alueen maantieteellisestä läheisyydestä. Ei, vaan meidän on myöskin mietittävä pidemmän aikavälin näkymiä. Meidän pitää ajatella koko maata, jäsenmaata. Meidän täytyy muistaa, että, että esimerkiksi vesi, vesien puhdistus, veden puhdistus on oltava korkealla tasolla paitsi ei yksinomaan ranna, rannikkoalueella, vaan kautta koko maan. Ajatellaan vaikka, vaikka Puolas, Puolaa, on siellä on, on, on äh, järviä ja jokia, jotka sitten laskevat mereen. Eli myöskin sisämaan äh, suojelutoimien pitää olla tilanteen tasalla. Äh, Itämeri-strategia äh, äh, kohdentuu myöskin sitten yhteistyötarpeeseen naapurimaidemme kanssa, Venäjän, Valko-Venäjän kanssa esimerkiksi. meidän on olisi löydettävä yhteinen, yhteiset puitteet yhteistyöllemme. Muussa tapauksessa toimenpiteemme jäävät vajavaisiksi. Monta kertaa yhteistyöhön käytettävät rahat menevät kuin Kankkulan kaivoon, kun rajan toisella puolella ei ole ollenkaan vastaavan kaltaisia toimenpiteitä meneillä. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Nyt aloitamme sitten Itämeren strategiaan kuulemisen. Tässä pieniä muutoksia. Joanna Held ensiksi pitää puheenvuoron. Hän on sihteeri, tuolla Puolan unionin edustustossa ja vastaa alue- ja kohesiopolitiikasta. Olkaa hyvä, Johanna Helda. Minuut. Seitsemän minuuttia teillä on aikaa. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi tästä muutoksesta tähän esityslistaan, mutta minun on lähdettävä 10 minuutin kuluttua, joten yritän olla hyvin lyhykäinen esitellessäni teille tulevan Puolan puheenjohtajakauden suunnitelmia Itämeren strategiasta. Kollegin tulee sitten puhumaan enemmän ympäristönäkökulmista, jotka liittyvät tähän strategiaan. Haluaisin myös kiittää herra puheenjohtajaa ihan yleisellä tasolla siitä, että meillä on mahdollisuus esitellä Puolan puheenjohtajakauden suunnitelmia. Tietänette, että Puolalla on erityisvastuu tämän strategian eteenpäin viemisestä tämän tulevan puolivuotiskauden aikana. Me, tämä tilanne on tällä hetkellä erityinen. Me olemme toimeenpanemassa tätä strategiaa tai viimeisestä päätökseen, koska tämä toimenpanokausihan alkoi noin kaksi vuotta sitten. Nämä viimeiset kaksi vuotta ovat olleetkin ihan hyvä testi koko tälle e, strategian institutionaaliselle koneistolle ja eri osapuolille, kun ne hakevat omia roolejaan ja kun suunnitellaan ensimmäisiä suunnitelmia ja aloitteita ja käynnistellään projekteja. Sen vuoksi mielestäni on nyt aika hyvä tehdä tällainen väliarviointi. Muutama sananen ensin siitä, mikä äh, tämä tehtävä on. Meillä on neuvoston johtopäätökset, joissa hyväksyttiin strategiat lokakuussa 2009 Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Ja näissä neuvoston johtopäätöksissä jäsenvaltiot sopivat siitä, että komissio esittelee neuvostolle 2011 kesäkuun loppuun mennessä ensimmäisen edistysraportin. Tämä raportti julkaistaan tällä viikolla, nyt tulevina, tulevan kahden päivän aikana. Meillä kuitenkin jo on tällainen alustava raportti viime vuoden joulukuulta – ja siinä todetaan, että tulisi käydä poliittisia keskusteluja Puolan puheenjohtajakauden aikana ja niiden tulisi olla tämän väliarvioinnin pohjana. Siksi Puola asettaa tietyt puitteet näille poliittisille keskusteluille neuvostossa – ja ottamalla käyttöön tai nimittämällä uuden äh, tällaisen äh, asiantuntijaryhmän, josta jo sovittiin Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Me haluaisimme keskittyä äh, sinällään ihan puhtaasti Itämeren strategiaan, eikä lähteä ottamaan mukaan tätä laajempaa makroalueellista strategiaa Tämä tullaan tekemään yhteistyössä Euroopan komission kanssa vuoteen 2013 mennessä. Tulemme arvioimaan makroalueellisen konseptin eh, lisäarvoa ja määrittelemme tämän konseptin sinällään. Tämäkin on sanotaan eh, neuvoston johtopäätöksissä, jossa oli kysymys Tonavan eh, strategiasta. Eli tässä on nyt kysymys ainoastaan Itämeren strategiasta ja olemme ryhtyneet tiettyihin valmisteleviin askeliin. Huhti-toukokuussa olemme järjestäneet konsultaatiota sekä kansallisesti että jäsenvaltiotasolla. Ja tässä on ollut jäsenvaltioita, ei ainoastaan makroalueelta, vaan myös sen ulkopuolelta. Tavoitteena oli esittää käsitellä ajatuksia, joita Puolalla puheenjohtajamaana olisi, kun käsitellään näitä temaattisia asioita, jotka mahdollisesti olisivat tarkistuksen pohjana tai kohteena. Samoin kuin kuulla myös jäsenvaltioiden odotuksia. Te näette, tiedätte, että me teemme yhteistyötä myös Euroopan paneelin kanssa. Tämä ei ole ensimmäinen kuuleminen, johon osallistumme. Me osallistumme myös Itämeri EU-interryhmän kuulemiseen kuukausi sitten. Me yritämme myös tehdä yhteis- tai me haluamme myös tehdä yhteistyötä alueiden komitean kanssa ja ylipäätään alueellisen tason kanssa. Mutta kuten sanoin, niin tärkeintä tälle välikkeelle tarkistukselle on ensimmäinen edistysraportti, jota odotamme suurella mielenkiinnolla. Ja yleisen eh, edistymisen lisäksi tästä pitäisi käydä eh, ilmi tietynlaisia suosituksia ja johtopäätöksiä tämän kahden vuoden toimeenpanon ajalta. Tämä asiakirja mm, tulee esittelemään, mikä tässä strategiassa toimii ja mitä pitäisi parantaa. Kun äh, nyt äh, katson äh, näitä konsultointeja, joita on tehty, siinä on tullut esille tiettyjä aiheita, joihin pitäisi ehkäpä tarkemmin keskittyä. Yleinen johtopäätös on se, että tässä tarkistuksessa tulisi keskittyä hallinnointiin ja strategian järjestelyyn mieluummin kuin, että lähdettäisiin käymään tämän toimintasuunnitelman sisältöä lävitse. Avainasiat, äh, jotka tulivat esille, olivat monenlaisia. Ensimmäinen oli se, että vahvistettaisiin sektoraalisen politiikan koordinointia. Nykyinen tilanne, kuten yksi puhujista jo sanoi, on sellainen, että suurin osa toimista liittyy kohesiopolitiikkaan tai ylipäätään odotuksia on enimmäkseen kohesiopolitiikan suuntaan. Monien, monet toimijat ovat sitä mieltä, että jotta strategia olisi tehokas, sen tulisi pyrkiä siihen, että saataisiin mukaan tietynlaista sektoraalista politiikkaa, ympäristö, liikenne, kehitys ja tutkimus, innovaatio. Sen lisäksi Olemme nähneet, että tarvitaan avoimempaa valvontajärjestelmää niin, että voimme huolehtia siitä, että saatu tieto on vertailtavissa, että tämä olisi operationaalisempaa koko strategian kannalta. Ja sen vuoksi meillä onkin ehdotus, että esittelisimme tavoitteet, kuten Tonavan strategiassa. Toinen asia on sitten se, että vahvistetaan strategian kommunikointia. Sen pitäisi olla näkyvämpi sekä kansallisella, kansallisilla tasoilla että alueellisilla tasoilla. Meidän on vahvistettava tämän prosessin omistajuutta. meidän täytyisi myös ähm, vahvistaa avaintoimijoiden rooleja, koordinaattoreiden ynnä muun mutta myös komissiolla tässä on suurempi rooli. Joten johtopäätöksenä, mihin me olemme nyt ryhtymässä, me pyrimme esittelemään tekstin suosituksineen perustuen komission raporttiin. Teemme myös tiettyjä ehdotuksia siitä, miten voitaisiin parantaa strategiaa ja tavoitteena on neuvotella siitä Euroopan neuvoston kanssa, eh, Euroopan neuvoston kanssa ja tämän puheenjohtajakauden, puheenjohtajamaan nimittämän asiantuntijaryhmän kanssa. Toivomme, että saamme aikaan eh, sopimuksen tästä tekstistä marraskuun loppupuolella ja että se hyväksyttäisiin sitten eh, yleisasioiden neuvostossa Kun tämä tehtävä on viety päätökseen, toivomme, että meidän tanskalaiset kollegamme, joiden puheenjohtajakausi alkaa heti Puolan kauden jälkeen, että he sitten vievät asiaa eteenpäin ja hoitavat sitten äh, seurannan ja äh, toimeenpanon ja että he äh, ajantasaistavat tämän strategian Kiitos. Dziękuję bardzo pani Jannie Held. Kiitos kovasti. Äh, Rova Held. Nyt äh, annan puheenvuoron äh, rouva Virgiskalle, joka on ympäristönsuojelun tarkastusviraston pääjohtaja. Kiitoksia kovasti. Puola on kutsuttu tähän seminaariin Itämeren pahimpana saastuttajana. <laughs> Mutta haluaisin kuitenkin tätä kuvaa hälventää. Strategia on yksi tapa huolehtia siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä, direktiivit ja Helsingin komission suositukset pannaan täytäntöön. Minä haluan kohdentaa, äh, puhua kolmesta asiasta. Strategiasta, äh, strategiasta, strategiasta ja toimista ja sitä helkomin suosituksista. Puolan tärkein panos tässä yhteydessä on äh, jätteiden käsittely. Meillä on tässä tällä, tällä alalla lähes 400 investointipoli, tällaista investointihanketta. Sata puhdistamoa on uudistettu ja nykyaikaistettu äh, uudistaminen ja äh, puhdistamojen, veden, veden äh, kapasiteetin lisääminen ovat yksi päätavoitteitamme ja yli 4 miljardia slotia muutaman viime vuoden aikana on näihin käytetty. Entäpä sitten ympäristön ja viljelyn yhteys ympäristöystävällisempää maataloutta maatalouspuolessa saa jalansijaa. 2009 vuonna me, maassamme oli 7, yli 17 400 tilaa ää, Puolassa, jotka ää, toimivat ympäristön ystävällisen ympäristöystävällisesti. <clears throat> mikä merkitsee, äh, äh, äh, että, että tämä kasvu on ollut parikymmentä prosenttia aina vuosittain. 2014 vuoden loppuun mennessä Puolassa on määrä ottaa Hel Hel suositukset käyttöön koskien fosfaatteja pesuaineissa me <clears throat> teemme yhteistyötä muidenkin Itämeren rantavaltioiden kanssa, jotta sitten äh, saisimme tämän alan toiminnot käyntiin. Me olemme harmonisoimassa näitä suojelualueita Natura 2000 äh, erityisesti niin, ne, jotka ovat äh, merenrannalla merkitsee sitä, että 26 prosenttia meidän rannikko, rannikostamme on suojeltua aluetta. Tässä tilaisuuden aluksi kuulemme Puolan olevan pahin saastuttaja. Haluamme myöskin kiinnittää huomiota siihen, että Puolan osuus fosforia typpi molumasta on toki iso. Kolmas fosforin ja viides, viideksi pahin typen ja mitä sitten tulee asukaskohtaiseen saastuttamiseen. Puola onkin yhtäkkiä alueen vähiten saastuttava maa, jos ajatellaan tätä per capita saastuttamista. Puola ymmärtää toki, että, että sen vaikutus on merkittävä, mitä tulee Itämeren ekojärjestelmään, ekosysteemin näitä toimenpiteitä, jotka äsken luettelin, eivät olisi olleet mahdollisia ilman EUn budjetista saamiamme määrärahoja. Samoin me olemme saaneet vastaan ottaa hankkeen koordinaattoreilta teknistä tukea. <clears throat> Niin ikään on huomattava Pohjolan instituutiot, jotka ovat näihin toimiin varoja suo ohjanneet <clears throat> Omiakin hankkeita niin meillä tietenkin on. Tälläkin hetkellä toteutetaan hyvinkin nopealla aikataululla pidemmällä aikavälillä pyrimme direktiivistä löytämään synergiaetuja myös strategiasta ja alueen yleisestä toimintasuunnitelmasta. Mahdollisesti löytyviä synergiaetuja tavoittelemme. Itämeren meri ympäristön tila tulee riippumaan alueelle suunnitelluista lippulaivahankkeista ja niiden toteuttamisesta. Mitä sitten tulee meriveden laatuun? Me pidämme alueen, alueen yhteistyötä kaikkein tärkeimpänä etenemistienä. Samoin edellytämme poliittista sitoutuneisuutta sekä tämän puheenjohtajakauden että tulevan puheenjohtajakauden aikana Kiitoksia, äh, Rova Birgitska. Nyt äh, voimme äh, jatkaa herra David Sweetin puheenvuorolla. Hän edustaa DG Regiota. Chairman, and I'd like to thank on behalf of DG. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää ympäristövaliokuntaa komission nimissä siitä, että järjestätte tämän hyvin tärkeän kuulemisen. Olen äh, hieman muuttanut äh, suunnitelmia. Olin ajatellut, että antaisin tällaisen äh, yleisen esittelyn ennen erikoisasiantuntijoita, joka ehkä kuulostaisi, kuulostaa hieman omisulta, mutta teen nyt parhaani. Kuten olemme kuulleet, niin ympäristö ja Itämeren asema ovat Itämeren strategian ytimessä. 2007 Itämeren neuvosto sanoi, että tämän täytyisi nopeasti auttaa ympäristöä parantumaan Itämeren alueella. No, kuten teidän omat kolleganne ehdottivat 2006 Itämeri Intergrupista komissio ja kaikki kumppanit, joita kuultiin, tulivat siihen johtopäätöksen hyvin nopeasti, että se mitä tarvitaan ei ole mikään uusi ympäristösuunnitelma, vaan tällainen kattava, integroitu ja koordinoitu strategia koko Itämeren alueelle – Joten kaikki nämä neljä pilaria, eli kestävä ympäristö vauraalle alueella, päästävä ja helposti lähestyttävä, turvallinen ja vakaa alue. Kaikki nämä neljä pilaria työskentelevät yhdessä niin, että tätä Itämeren strategiaa ylläpidetään. Meidän täytyy saada kansalaiset alueella tekemään yhteistyötä kaikkien prioriteettien pareissa. Se on se kaikkein paras mahdollisuus tukea tätä aluetta. Minun täytyy sanoa, että komissiossa me olemme kovin äh, hämmästyneitä tästä positiivisesta vastaanotosta ja innokkuudesta. Me saimme tukea kaikilta hallituksen tasolta, presidenteiltä, jopa kuninkailta, pääministereiltä parlamentaarikoilta, alueellisilta parlamentaarikoilta, poliitikoilta, kansalaisjärjestöiltä. Viime vuonna Tallinnassa meillä oli muistaakseni noin 550 osallistujaa ensimmäisessä vuosittaisessa foorumissamme, jossa käsiteltiin Itämeren strategiaa ja todennäköisesti Gdanskissa nyt marraskuussa osallistujia on jopa enemmän. Mutta innokkuus ei riitä. Me tarvitsemme myös muuta. Meidän täytyy siirtyä sanoista tekoihin. Ensimmäinen virallinen raportti, kuten kuulitte, julkaistaan tällä viikolla, itse asiassa huomenna. Ja tässä raportissa osoitamme, että paljon on tehty, paljon asioita on käynnissä kaikissa strategian, kaikilla strategian eri osa-alueilla. Mainitakseni vain muutaman. Ympäristöalalla meillä on projekteja, joilla pyritään vähentämään esimerkiksi laivaliikenteen kuormitusta – Meillä on projekteja, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutoksiin, päästöjen vähentämiseen. Tässä Puola on tuonut kortensa kekoon vaarallisten aineiden päästöt. Ja sen lisäksi tänään haluaisin erityisesti tämän päivässä kuulemisessa painottaa maataloustoiminnan päästöjen vähentämistä ja sitä, että on pyritty ympäristöystävällisemmällä ja kestävämmällä tavalla käsittelemään esimerkiksi lannoitteita ja niin edelleen. Eli me olemme tottuneet siihen, että maksamme ihmisille siitä, että he tekevät jotain. Ei, nyt on kysymys enemmänkin siitä, että me pyrimme tukemaan maataloustuottajia, järjestöjä, äh, keksimään omia ajatuksia, ideoita, aloitteita, millä tavalla he voivat toimia kestävämmällä tavalla niin, että saadaan aikaan parempi äh, meriympäristö ja samalla myös vähentämään kustannuksia maataloudelle teemme läheistä yhteistyötä Helkomin kanssa, joka on jo täällä tänä iltapäivänä mainittu. Me pidämme Helkomia vakaana, hyvänä aloitteiden tekijänä tällä alueella. Eikä ainoastaan ympäristöalalla, mutta se on lähtenyt mukaan identifioimaan prioriteetteja Itämeren strategiassa. Ja kuten Johanna täällä juuri kertoi, niin helpommin työn pohjalle me perustamme omaa työtämme, koska ei ole mitään järkeä lähteä tekemään uudelleen työtä, joka on jo tehty hyvin ja tehokkaasti. No sitten tulevaisuuden näkymistä. Me olemme todistaneet, että tämä on hyvin motivoiva väline. Ja nyt sitten projekteja tullaan viemään eteenpäin ja sitä kautta saadaan etuja koko alueella. Mutta tärkeää, kuten jo on mainittu, on se, että meillä on tietyt tavoitteet ja että me hyvin systemaattisesti toteutamme tätä strategiaa niin, että me tiedämme, mitä tämä, minkä, mitä lisäarvoa tämä tuo. Meillä on jäsenvaltioiden edustajat, koordinaattorit, prioriteettialojen edustajat, niin että kaikilla alueilla, strategia 15 alueella on omat vastuunsa syyskuun lopussa tämä työryhmä tulee tarkastelemaan sitten, millä tavalla me toimimme ja miten, mitä on saavutettu, että voidaan osoittaa, että näin yhdessä tekemällä saamme aikaan muutoksen. Olin Tsek on ollut, antanut meille hyvin paljon tukea omassa raportissa ja mietinnössään ja haluaisin painottaa, että koskapa meillä on nämä kuuluisat kolme eitä. Ei enää EU-rahaa, ei EUn toimielimiä, ei enempää EUn lainsäädäntöä. Ja koska meillä on nämä kolme eitä, josta päätimme muutama vuosi sitten, ei se tarkoita sitä, että ei olisi mitään voimavaroja, vaan kohesiopolitiikassa on yli 50 miljoonaa tarkoitettu tällaisiin strategiatoimiin. Toki suuri osa tästä rahasta on jo allokoitu, mutta silti sitä voidaan käyttää alueiden hyväksi ja tämän strategian eduksi. Ja me teemme sen lisäksi äh, hyvin läheisesti yhteistyötä koko komission sisällä niin, että voimme huolehtia äh, myös muut alat, äh, liikenne, maatalous, ympäristö, yritykset, innovaatiot, tutkimus, kaikki nämä alueet luovat politiikkaa koko EUlle, mutta olemme myös voineet todeta, että tällaisella integroidulla lähestymistavalla Itämeressä saamme johdonmukaisempaa ja koordinoitumampaa toimintaa. Komissio on ainoastaan ja toimeenpanija ja ehkäpä jossain määrin motivoija. Mutta niin kauan kun alueen toimijat pyrkivät omiin tavoitteisiinsa strategian puitteissa, uskomme, että tämä auttaa paremman, terveemmän ja puhtaamman Itämeren saavuttamiseksi. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitokset tästä. Herra Sweet ja sitten Maximilian Strottman. Seuraavaksi hän edustaa komission Siim Kallasin kabinettia. Kiitokset. Uh, good afternoon here. First a word of thanks also from our side uh, because... Kiitos. Uh, olen iloinen sitä, että myös liikennenäkökulmasta te, te olette kutsuneet meidät tänne puhumaan ympäristövaliokuntaan. Se on meille tärkeä asia, koska emme usko, että tässä välttämättä on mikään konflikti. Liikenne on hyvin tärkeä meidän yhteiskunnallemme, taloudellemme ja kuten monet puhujat jo täällä ovat sanoneet, niin äh, liikenteen tärkeys äh, Itämerellä on nimenomaan se, että se tavallaan liittää valtiot toisiinsa. Mutta minua pyydettiin tarkastelemaan erityisesti sellaista asiaa, johon ei ole kovinkaan paljon nyt kiinnitetty huomiota. Eli tämä on tämä on tämä rikkistrategia. Toki liikenne tuo mukanaan haasteita omien rakenteittensa kautta ja päästöjensä kautta toki. Te tiedätte, mitä ruuhkat aiheuttavat me uskomme, että merikuljetukset, vesikuljetukset ovat tärkeitä ja haluammekin aktiivisesti kannustaa siihen. Ja tämä on erityisen tärkeää Itämeren kannalta ja kuten David kertoi, me olemme todella iloisia siitä, että liikenne on tämän strategian tärkeä osa. Mutta sen mukana tulee myös eh, tämä negatiivinen puoli, nimenomaan eh, rikkipäästöt. Itämeri ja Pohjanmeri ovat joutuneet kokemaan nämä rikkipäästöt. Tosin alukset ovat käyttäneet matalaa rikkipitoista polttoainetta. Jokunen vuosi sitten, 2008, globaali yhteisö kansainvälisessä merijärjestössä päätti tehdä tiukemmat yhteiset säännöt johtuen nimenomaan rikkipitoisuuksista merikuljetuksissa. Tänä päivänä alukset polttavat itse asiassa jalostamoiden jätepolttoaineita – Rikkipäästöalueilla käytetään puhtaampia polttoaineita. Ja tämä osoittaa, että meillä on valtavia Tällä on vaik- valtavia vaikutuksia tällä päätöksellä tulevaisuuteen. Ympäristökustannuksia, terveyskustannuksia, tämä on miljardeja. Ne amerikkalaiset, joita me tapasimme viimeisimmässä konferenssissa Norjassa, kertoivat meille, että he uskovat, että se tosiasia, että Yhdysvallat on päättänyt, että molemmat rannikot ovat tällaisia rikkivalvonta-alueita, tulee säästämään noin 6000 henkeä vuodessa. Ja tässä nyt sitten liikenneasioista vastaava komission jäsen tulee mukaan peliin. Laskelmat osoittavat, että 60-80 prosenttia laivauksen polttoainekustannuksista tarkoittaa sitä, että me näemme tietynlaisen riskin siinä, että meidän siis kuten sanoinkin jo, että merikuljetukset ovat puhtaampia ja me haluaisimmekin rohkaista, että matkustajat ja rahti siirtyisivät autoista ja lentoliikenteestä meriliikenteeseen. Mutta toki tässä on suuri riski, että erityisesti rahti palaisi takaisin maanteille ja sitä me emme halua. Siksi meillä on tässä hyvin klassinen ongelma this uh, from you, lobbying hard, and uh, Johanna was... Täällä kun oli aiemmin, Sarsiakin oli tässä samassa rakennuksessa pidetyssä seminaarissa, sieltä kuului hyvin, hyvin huolestuneita äänenpanoja varustamoilta varustajilta. Todettiin, että tästä tulee valtavat taloudelliset ympäristöpoliittisetkin seuraukset, joita me emme halua. Mutta tässä nykytilanteessa ainakin meille, meidän kannatamme tämä on toiminut oikein hyvin. Ympäristökomissaari Potosnit ja liikennekomissaari Kallas ovat käsi kädessä nyt sitten ryhtyneet toteuttamaan näitä uusia EU-sääntöjä. Nythän meillä ovat selkeät globaalit standardit, jotka koskevat kaikkia jäsenmaita, kaikkia Itämeren rantavaltioita, meidän täytyy nyt kuitenkin kyetä tämä nyt sitten muuttaa totuudeksi ja saada esimerkiksi tämä rikkidirektiivi sitten heti kesäloman jälkeen kattamaan koko alueita. Me tulemme päivittämään direktiivin kansainväliselle tasolle niin, että se myöskin tukee laivaliikennettä suhteessa muuhun, muuhun Äh, äh, tai joko sitten ostaa hyvin kallista matalarikkistä polttoainetta eh, tai, tai sitten käyttää äh, likaista polttoainetta tai sitten putsaa pakokaasunsa erityisellä tavalla. Eli me, meillä on uusia työkaluja siis tarjolla, kuten sanottu, ja me autamme myöskin jäsenmaita ja toimijoita sopeutumaan, sopeutumaan näihin, näihin uusiin, uusiin vaatimuksiin. Ja sitten tässä nestekaasu, se on erittäin puhdasta ja maakaasu, maakaasulla kulkevaa alu, aluskantaa kuitenkaan ei ole. Tämä on tällainen monakana pulma tässä, että kumpi pitäisi nyt saada ensin olemaan. Eli tämä, me haluamme kuitenkin sellaisen kilpailuneutraalin toiminta, toimintaympäristön Tämä on dilemma. Riskejä on, mutta meistä edut ovat painavampia kuin haitat. Täytyy kuitenkin varovasti investoida ja täytyy kyetä antamaan apua uuteen teknologiaan investoiville jäsenmaille, niin että sitten laivaliikenteellä on jatkossakin merkittävä osa Itämeren taloudessa. Kiitos. Paljon kiitoksia teille. Ja sitten tämän kokouksen toiseen osaan, onko kysyttävää nyt? Onko tässä välissä mitään kysyttävää? Ilmeisesti ei, joten siirrymme eteenpäin tähän Itämereen, tämän, tähän saastuneimpaan mereen maailmassa ja mitä voidaan tilanteen korjaamiseksi tehdä toivon, että herra Mihail Dyrkin saapuisi tänne Helkomin edustaja Gaspadin Mihail Dyrkin. Olkaa hyvä. Oui. Nous vous invitons ici. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, kiitos uh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia ensinnäkin Envi-valiokuntaa siitä, että meidät on kutsuttu tänne ja on tarjottu tilaisuus puhua Itämeren meri suojelutahon nimissä Meillä, meillä, on, meillä on myöskin komission siht, sihteeristön edustaja päässyt, kun hän tapaa muutamia ää, asianosaisia juuri parhaillaan. Esityksessäni pyrin nopeasti luon, luon, luonnostelemaan, vaikka tämä mikään helppo kysymys vastata olekaan, sitä, mitä meren parantamiseksi pitäisi tehdä – mu, mu, muutamin eh, parin, parin kalvon kautta tulen lähestymään sitä kysyn, mikä, mitä, Ytämeri eh, meille merkitsee, mistä Helkomissa on kysymys pähkinänkuoressa ja mikä on Helkomin eh, puitteisto, politiikan puitteisto, mitä tulee nykyisen merieläimistön ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi, mitkä keinot ovat käytössä. Ihan alkuun asiat vähän globaaliin kontekstiin meidän meremme on 0,5 prosenttia ähm, merieläimistöstä. Äh, sen, sen ympärillä asuu puoli prosenttia maapallon väestöstä. Ja, äh, kuitenkin äh, esimerkiksi rahtiliikenteestä 15 prosenttia kulkee tämän meren halki. Tämä on hyvin, hyvinkin arka alue, koska me, meren lämpötila on, on korkeahko, vesi, vesi vaihtuu hyvin äh, hitaasti, äh, kestää 30 vuotta aina, mikä kuuluu siinä, että tarkoittaa, tämä murtavetisyys tarkoittaa sitä, että suolaisen veden ja makäveren eliöstö elää rintaan rinnan siinä. Äh, myöskin rehevöityminen on alueetta Äh, riivannut äh, viimeksi kuluneiden vuosien aikaan. Jotkut, jotkut äh, pitoisuudet ovat 20 kertaa korkeampia kuin Pohjois-Atlantilla, jotkut joidenkin aineiden pitoisuudet. Tätä pitää myöskin mielessä, että talouden arvo, puhtaat taloudelliset arvot joita Itämeri tarjoaa rantaarvaltion asukkaille, on yli 5 miljardia euroa vuodessa. Sekin on hyvä muistaa. Kuten jo kuulimme, että monet ihmisen toiminnat vaikuttavat kielteisesti ympäristöön. Esimerkissä on esimerkin liialliset ravinnekohostumukset itä, ja etelä, etelä, alalla minkä vuoksi uiminen käy mahdottomaksi, kun esimerkiksi levävät kukinat ihmiset sitten heittävät ruojatteita, joita veden elämistö sitten tuhoaa. Myöskin liikaa, liian, liian, dioksiinia kaloissa saattaa olla, niin kuin aamulla kuultiin, joka hankaloittaa kalojen käyttöä ravinnoksi esimerkiksi itä, itä, itä, itä, muuttolinnat käyttävät levähdyspaikkanaan ja ajatellaan myöskin esimerkiksi öljyvuotojen mahdollista, öljytuhojen mahdollista katastrofaalista vaikutusta alueella. Muutama sana sitten kuitenkin tästä edustamastani organisaatiosta. HELCOM eli Helsingin, Helsingin, Helsingin Commission on kansainvälinen Itämeren maiden ja EUn yhteistyöorganisaatio jonka tarkoituksena on suojella Itä- Itämerta kaikelta saastumiselta. Sen tarkoitus on myös tarjota turvalliset navigointiolosuhteet ja, ja suojella luontoa. Helsingin yle, yleissopimus allekirjoitettiin 74 ja uudistettiin 92 kaikkien Itämeren maiden toimesta Viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana Helcom on tehnyt hallitusten välistä yhteistyötä Itämeren maissa, EU-maissa. E- e e- se on toiminut, toiminut tärkeimpänä politiikan suunnannäytteenä meren alueella 2010 vuoden vuodesta alkaen. Helcomina on ollut myöskin tällainen koordinoiva rooli EUn meristrategian direktiiviin toteuttamiseksi tarjonnut siis yhteisen foorumin paitsi heik- vahvuuksia, myöskin heikkouksia tässä toiminnassa komission suunnalta on. Paljon on ratkaisemattomia ongelmia vielä jäljessä. Sen vuoksi Helcomin ministerikokous 2007 Krakovassa hyväksyi tämän Helcomin Itämeri-strategian. Strategiassa tai toimintasuunnitelmassa on sitten annettu suuntaviivaa merielimistön suojelmiselle. Siinä tässä kohdentaan, painotetaan neljättä, neljää tärkeintä asiaa, rehevöityminen, äh, haitalliset äh, aineet ja biodiversiteetin säilyminen. No, Tietysti nämä kansainväliset prosessit ovat täällä tärkeänä pontimena EUn Itämeri-strategia. Yhtenä niistä olimme, saimme iloksemme kuulla, että tämä strategia alkoi aikaa kehittää omalta meidän kokemustemme pohjalta sitten omia tavoitteitaan laatia e, e, e, kaikki tämä tarjoaa synergiaa ja mahdollisuuksia sitten meriympäristön tehost, suojelun tehostamisessa. Meillä kotisivultamme löytyy lisää tästä suojelusuunnitelmasta. Sitten, jotta voisimme vastata kysymykseen siitä, miten Itämeri voidaan parantaa, meidän pitäisi ensin tietää, mikä on potilaan tila, terveydentila. Ja eh, tämähän oli koko eh, toimintasuunnitelman perustana, kun sitä alettiin aikoinaan kehittää, vaikka siinä oli tällainen kokonaisvaltainen eh, lähestymistapa meren suojelmiseksi on, on vähän tuoreempaa perua, mutta al- alkuperäisessä arviossa arvioitiin merellistä ympäristöä ja samoja paino, pain, paino, näitä paineita, mitä meri kohtaa. Mitä sitten tulee lääketieteessäkin uusi arviointamenetelmiä on nyt kehittynyt sitten tässä tuonnempana niin, että sitten ekosysteemin terveys saataisiin kokonaisvaltainen käsitys tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa ulottuu jo ennen soimintasuunnitelman ajalta, ennen suunnitelman täytäntöönpanoa tai käynnistämistä. Se on tällainen viitekehys meille hyvän. Siitä voidaan saada hyvää osviittaa siinä, miten meren tila on muuttanut sitten alu, al, al, alkuperäinen kokonaisvaltainen suunnitelma otti huomioon myöskin sitten koko, mu, muutamia muutamia yksityiskohtia, yksityiskohtaisempikin seikkoja. Siinä tässä huomataan, että tila on heikentynyt. Tila on tuossa kuvattu eh, keltaisen eri sävyinä. Tuolla oikealla näkyvät sitten eh, eh, tämän meren sy- sy- sy- sy- syvänteiden, syvänteiden tila. Pohjanlahti on yksi, yksi terveimmistä. Niin. Nykyiset toiminnat tapahtuvat esimerkiksi tuolla rannikkoseudulla kuin, kuin sitten avo, avovedellä. Nämä ilma, ilma, ilmakehästä laskeutuva typpi ja kalastus ovat avovedellä suurimpia ongelmia, heikentävät veden tilaa taloudellisessa analyysissä, joka oli tässä mukana ensimmäisessä versiossa, osoittautunut hyvin kalliiksi, mutta on vaara, että jos ei mitään tehdä, niin kustannukset ei kun nousevat. Muutama sana sitten niistä äh, erilaisista prosesseista tätä suunnitelmaa toteutetaan. Kaikkihan me tiedämme, että, että tärkeää on sopia kansainvälisellä tasolla toteuttavista toimenpiteistä, jotta se olisi kokonaisvaltainen, että pitää toteuttaa myöskin kansallisella tasolla. Sen vuoksi suunnitelmassa todetaankin, että jokaista maa kehittyköö omia kansallisia suunnitelmiaan erityisesti rehevöitymisen vähentämiseksi viime vuoden ministerikokouksessa Moskovassa olemme saaneet myöskin sitten kansainvälisen toteutusohjelman ohjelmat koonneet yhteen hyviä, seurannut hyviä, poimineet sieltä muutamia hyviä käytäntöjä. Sitten tehokkuus on toinen muuttuja. Eh, jotta pääsemme sitten eh, päämääriin ja kykenemme myöskin sitten muuttamaan toimenpiteitä sikäli kun tarpeen on. Vesidirektiivin soveltaminen on tärkeä ja merenkulun strategiadirektiivin eh, täytäntöpano on niin ikään erinomaisen tärkeä. kiireellisimmän ongelman, painavimman, polttavimman ongelman eli rehevöitymisen estäminen on pantava äh, toimintaan täytäntöön heti, jotta pääsisimme vuoteen 2016 mennessä asettuihin päämäärimme. Muutama hyvä esimerkki niistä äh, toimista, joita näistä kansallisista ohjelmista on poimittu. Äh, jotkut näistä, näistä hankkeista toteutettiin unionin taloudellisen tuen turvin. Ensinnäkin investointeja, eh, investointeja suuria investointeja vedenpuhdistukseen kuulemme jo Puolan ohjelmasta, mutta eh, myös, paitsi Puola, myöskin Pietari, Riika, Szczecin ja Kaunas ovat eh, rannikkokaupunkeja kaupunkeina ratkaisevassa roolissa me pyrimme tätä kautta selvittämään, miten päästäisiin helpommin standardeihin, jotka ovat tiukemmat kuin EUn, esimerkiksi EUn rahoittamalla PURE-projektilla olemme myöskin äh, tietoisia äh, äh, Latviassa ja Ruotsissa hyväksyttyjen fosfaat, fosfaattipesuaineiden käytön rajoittamista, äsken kuultiin myöskin Puolasta. Ja Saksa ja, ja Suomikin ovat hyvällä tiellä, mutta haluaisimme myöskin, että EU tässä asiassa etenisi. Samoin esimerkiksi matkustajalaivojen päästöt, ja päästöt ovat yksi helkommin painopisteitä Marpol-sopimuksen nojalla. Matkustajasatamissa 2015 on matkustajasatamissa siis oltava laitteistot näiden jätteiden jätevesien puhdistamiseksi. Tarvitaan parempaa tietoa vaarallisten aineiden olemisesta ja liikkumisesta Itämerellä tietysti rehevöittävien aineiden lisäksi myöskin biodiversiteettiä vähentämien aineiden kanssa painiskelemme yleiseurooppalaisten ohjelmien lisäksi toimimme myöskin läheisesti tämä alueen naapurimaiden ja muiden helkom jäsenmaiden kanssa. Ja yksi projekteista suuntautuu nimenomaan Venäjään, Kaliningradin ja Pietarin rantavesiin EUn parlamentin myöntämällä tuolla projekti instrumentin fasiliteetin kautta. En enää kommentoi näitä muita kalvoja Teillä on tuolla papereissa nämä kalvot printattuina ja sieltä löytyvät myöskin nämä meidän tärkeimpinä pitämämme painopistealueet ja mitä sitten avu, avuksi kaivataan. Mutta ihan lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan näistä että, alueen kaivaamista räätälöidyistä ratkaisumalleista – pitää pyrkiä ottamaan erityisesti huomioon meren haavoittuvuus. Poliittinen sitoutuneisuus on olennaisen tärkeää esimerkiksi PCB-myrkkyjen poistamiseksi. Tämä, tähän tarvitaan ihan korkeamman tason siunas, niin kuin 2010 pidetyssä valtiopäämiesten kokouksesta on saatu nähdä. Aiemmissa puheenvuoroissa jo kuulimmekin näistä vuoropuhelusta. Helkomissakin sitä olemme parantaneet lanseeramalla uuden foorumin ympäristön, ympäristöpoliittisille viranomaisille sekä kalastajille. Tämähän voisi olla hyvä foorumi alat, alat ja ylittävälle vuoropuhelulle. Samoin tarvitsemme korvamerkittyä rahaa alueen projekteihin ja me olemme jo huomanneet, että, että, että tilanne on kehittymässä myönteiseen suuntaan, koska uutta rahaa on alueellisella tasolla alkanut löytyä. Myöskin sitten rajat ylittävä saastu, saastuminen on tärkeää pitää mielessä paitsi rannikomaltiot, jotka, valtiot, jotka eivät välttämättä ole helkommin jäseniä, tarvitsevat myöskin tehostusta ja parannusta omiin käytäntöihinsä Puola sitten taas oman korttensa kantaa tervemmän Itämeren puolesta kekon. Toivon, että kollegat Itämeren neuvostosta ja sitten täältä Suomen ympäristövirastoista täydentävät sanomaani. Kiitokset tästä teille. Ja seuraavaksi Bo Gustafsson. Hän tulee Tukholmasta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, and thank you very much for inviting me here. Uh... Kiitos puheenjohtaja siitä, että olette minut kutsuneet tänne Baltic Nest-instituuttiin. On tällainen tutkimuslaitos, jolla on kumppaneita Tanskassa ja Suomessa mutta minä johdan tätä ruotsalaista Baltic Nest-laitosta, jota rahoittaa Ruotsin hallitus osittain. Sen, sen tavoitteena on auttaa Helkomia ja EUta, mikäli tarpeen, antamalla tieteellistä tukea poliittisille päätöksille. Minä niin keskityn nyt äh, lähinnä siihen, miltä Itämeri näyttää ja miltä se näytti sata vuotta sitten ja miltä me toivomme sen näyttävän tulevaisuudessa. Tästä olemme jo kuulleet, sinilevät, ne ovat valtava ongelma Itämeressä. Viimeisen 15 vuoden aikana tilanne on näyttänyt tällaiselta. Valtavia kukintoja lähes joka vuosi suurilla alueilla Itämertä. Ja kun katsomme taaksepäin, näyttää siltä, että se on kasvanut yhdeksänkertaisesti viimeisen sadan vuoden aikana. Sama on levätuotanto ihan yleisesti. Itämeren tuotanto on kasvanut kolmella. Ja tämä johtaa sinne rihmaleviin. Ja tämä vaikuttaa koko vesistön tilanteeseen. Se, mitä leväkasvun lisääminen, lisääntyminen merkitsee, on se, että pohjakasvusto kuolee. Ja kuten kuulimme, Itämerellä on hyvin pitkä sykli veden vaihtumisessa, joten kuolleet pohjat vain kasvavat. Ne kasvavat noin kuusi kertaa. Ne ovat kasvaneet noin kuusinkertaiseksi viimeisen sadan vuoden aikana. Ja tämä kuva tässä on hieman monimutkainen, mutta se mitä te tässä näette on sedimentistö, josta voidaan tehdä mittauksia kauas taaksepäin. Ja tässä nähdään, että hapipitoisuus laskee ja sitten jotakin tapahtuu sedimentistössä, jotain mitä emme ole ennen kokeneet. Nyt meillä on uutta tietoa tästä osittain EU-rahoittamasta bonusprojektista, joka osoittaa, että Itämeren tilanne sellaisena kuin se nyt on, on hyvin ainutlaatainen, eikä se ole tällainen koskaan ollut aiemmin. No miksi se näyttää sitten tällaiselta? No, tässä on kysymys näistä antropogeenisista kuormituksista. Te näette, että tämä Vihreä osoittaa tätä kuormitusta, sitä millä tavalla ravinteiden määrä kehittyy. Paradoksi on se, että kaikki ovat lisänneet näitä kuormitu- vähentäneet näitä kuormituksia. Ja siitä huolimatta te näette tämän mustan käyrän jossa on arvioitu kesän äh, leväbiomassaa, joka vain kasvaa. tähän on se, että äh, Itämeressä äh, on erilaisia näitä syklejä. Ja jotta miten tutkimme sitä, millä tavalla voisimme estää tätä, tätä rehevöitymistä ja rehevöitymisen vaikutusta. Meillä täytyy olla tiettyjä mallentamisvälineitä, joilla kuvaamme, mitä tapahtuu. Ja sitä me nimenomaan teemme Baltic Nestissä. Me teemme tällaisia malleja ja meillä on tällainen päätöstukijärjestelmä Nest Decision Support System Nest – jossa pyrimme holistisella tavalla seuraamaan Itämeren tilannetta. Ja tämä malli on mukana tässä Itämeren toimintasuunnitelman rehevöitymisosassa, jossa me tutkimme, miten paljon fosforia ja typpeä voi päästää Itämereen ja kuitenkin ylläpitää sitten hyväksyttävä ympäristön taso. tulevaisuus, vaikkakin asiat nyt näyttävät pahalta, ne kyllä paranevat, koska tässä on tiettyjä äh, aika Eli tässä on mahdollisuuksia, kun me katsomme typpi- ja fosforimääriä, tämä vihreä käyrä menee alaspäin. Joten jos me toteutamme tätä toimintasuunnitelmaa täysin, niin se on mahdollista. Mutta mikäli me emme onnistu tätä toteuttamaan, niin saattaa olla, että päädymme tilanteeseen, jossa me näemme tämän mustan käyrän, jossa tilanne jatkuu sellaisena kuin nyt tai jos asiat karkaavat täysin käsistä, niin eh, tilanne saattaa olla tuo sinisen käyrän kaltainen, jossa eh, ympäristö vain, eh, ympäristön tila vain pahenee. Mutta uskoisin, että Itämeren ympäröivät hallitukset ovat tässä ottaneet vastuuta valvoakseen rehevöitymistä, joten vaikutukset kyllä näkyvät, mutta se kestää. Sitten tässä tarinassa on vielä toinenkin komplikaatio pitkällä aikavälillä ja se on nimenomaan ilmastonmuutos. Siihen on nyt puututtu vasta ihan viime aikana tässä bonusohjelmassa. Meillä on laaja projekti, jonka nimi on EcoSupport. Siinä on Suomi, Ruotsi, Saksa, Viro, Puola ja Tanska mukana. Ja yritämme ottaa huomioon erilaiset ympäristö- ja ilmastoprojektit ja katsoa, millä tavalla tämä vaikuttaa Itämeren tilanteeseen ja millä tavalla se vaikuttaa meidän toimenpiteittemme tehokkuuteen, kun pyrimme vähentämään rehevöitymistä. Ja tästä nyt tätä on hyvin vaikea ehkä nähdä, mutta ehkäpä te näette siitä monisten nipusta sen paremmin. Mutta todennäköisesti tämä lämpeneminen johtaa rehevöitymisen lisääntymisen tai sen näkyvyyteen, näkyvyyden lisääntymiseen, mutta se johtaa todennäköisesti siihen, että nämä ravinteet ja niiden seuraaminen on yhä tärkeämpää. Joten johtopäätös on se, että syy Itämeren tilanteeseen on tämä antropogeninen äh, ravinnelisä. Tilanne ei ole mahdoton. Itämeren, Itämerta ympäröivät maat ovat ryhtyneet toimiin vähentääkseen rehevöitymistä vielä entisestäänkin ja ne tulevat parantamaan Itämeren tilaa, mutta se kestää ennen kuin järjestelmä palautuu. Ja äh, nämä kuormitusten vähenemiset tulevat olemaan vielä tärkeämpiä äh, vuosisadan loppupuolella, kun ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan myös Itämereen. Kiitos. Merci, euh, monsieur Gustafsson. Kiitokset, Gustafsson. Seuraavaksi Seppo Knuutila. Hän on syken tutkija ja nyt pyydän hänet, häntä puhumaan. Thank you, Mr. Chairman, and, and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, tilaisuudesta saada puhua EU-parlamentissa Itämeren ongelmista, erityisesti tästä ravinnekuormituksesta, äh, joka tuolta valuma-alueelta Itämereen valuu. Ja siinä meillä olisi, äh, olisi hyvä potentiaali vähentää tätä ravinnekuormitusta jatkossa, että, että meri mm, ensi vuosikymmenellä toipuisi. Tässä tällä kalvolla on, on tämä ravinnekuormitus per maa sen lähteiden mukaan ei jaettuna. Kiinnittäisin huomiota tänne punaiseen ja vihreään väriin. Nämä vihreät ovat kunnista lähtöisin 89 prosenttia tästä kuormista, kuormasta tulee kunnien kuntien jätevesistä lähtöisin sitten tämä tumma, tummanvihreä ovat eri, eri, eri maataloudesta peräisin noin 80 prosenttisesti tästä haluan puhua näistä kahdesta, kahden ravinnekuormituksen lähteen vähentämismahdollisuuksista. Viime vuosikymmeninä olemme aika paljon tehneet kuntien jätevesien puhdistamiseksi paljonkin tällä kalvolla näette tämän 40 vuoden aikana saavutettu, saavutettu kuormituksen väheneminen fos, fosforikuormissa kuntien ja tevesien osalta. Kokonaisvähentyminen on, on, on, nähdään tuolla vihre, vihre, vihreässä pylvässä on yli 25 000 tonnia. Ja siinä tuo sininen viiva yläpuolella indikoi koko äh, fosforikuormitusta yhteensä äh, äh, Itämeressä. Näetteeltä, jos mitään ei olisi tehty viime vuosikymmenenä jätevesen, jätevesen puhdistamiseksi, kokonaisfosforikuorma olisi tänä päivänä lähes kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Kuten kollega Gustafsson äsken totesi, Viime vuosikymmenen kuormitusten väheneminen on ollut merkittävää, vaikka ei se vielä näy Itämeren tilassa vaan kovinkaan hyvin. Mutta vaikka jätevesien ravinnekuorma on vähentynyt merkittävästi, paljon on vielä tehtävissä, tehtävää monissa useimmissa Itämeren rantavaltioissa. Helkomin avulla äh, olemme laskeneet äh, tämän jäljellä olevan äh, typpi- ja fosforikuormien potentiaalin jätevesistä, kunti, yhdyskuntajätevesistä. Tämä, tässä näkyy potentiaali kaikissa Helkon maissa, plus mukaan luettuna valko on siellä valon alueella jo vaikkei olekaan jäsenmaa. Eli vähennys, vähennyspotentiaali, joka näkyy noissa punaisissa pylväissä, on vielä aika, aika korkea, jos sitä verrataan eh, tänä päivänä Itämereen pääsevän, pääsevän fosforikuorman. Sitä voidaan vielä melkein puolella vähentää eh, poistamalla fosforivietevesistä niin tehokkaasti kuin mahdollista Helkomin toimintasuunnitelmassa suositetaan, suositetaan että kaikki jäteveden puhdistamot pystyisivät poistamaan fosforin 90 prosenttisesti. Tämä on EUn kaupunki, kaupunkijätedirektiivin 80 prosentin tavoitteen yli. Eli, eli me tämän lisää yli pystymme siis vielä fosforikuormaa 10 prosentilla vähentämään. Helkomin tavoite on kaikille Itämeren maille erittäin tärkeä, jotta nämä toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Tässä on sama kuva typen osalta. Typpi kuormaa ei ole helppo, yhtä helppo vähentää kuin fosforia, fosforikuormaa, mutta on kuitenkin tärkeää, että ohjaamme resursseja tälläkin sektorilla, <clears throat> koska se on, on, on huomattavasti paljon kustannustehokkaampaa vähentää, vähentää tyyppikuormaa kunnista kuin esimerkiksi maatalouden parista tuleva typpä. Tämä osoittaa, mistä Itämeren fosforia tulee. Tämä tie, nämä tiedot ovat vuodelta 2006, mutta taas ovat pysyneet melko samoina tähän päivään asti. Tuo punainen kuorma on nykyinen, nykyinen kuormitus. Sitten vihreässä pylvässä näkyy helkomin maksimi, ja sininen pylväs kuvaa, miten paljon fosforikuormaa pitäisi vielä vähentää, jotta sitten saavutettaisiin Itämeren toimintasuunnitelman tavoitteet. Tämä merk, niin, että saataisiin noin vuoteen 2021 mennessä Itämeri voisi olla hyvässä kunnossa noin ekologisesti näiden kuntien jäteveden puhdistamot on MWTPllä näytetyissä. Tämä edellyttää niiltä vielä tätä 10 prosentin lisätehokkuutta fosforin poistamisessa jos saamme sitten vielä harvakseen asutuilla alueilla lisää tehoa jäteveden puhdistukseen. Se vielä täydentää tämän tilanteen. Mutta joka tapauksessa ma- maatalouden kuormitusta on kyettävä merkittävästi vähentämään noin 5000 vuosittaisella tonnilla. Tässä näkyy sama, sitten, sama kuva type, typen tilanteesta, samat, samat sektorit, ja siellä on samanlaista vähennystä tarjolla. Kuntien jäteveden puhdistamot ovat avainasemassa, mutta vielä todellakin tärkeämpää typen osalta on vähentää maatalouden aiheuttamaa kuormitusta. Äsken jo totesin, että kunnissa, kunnissa ei typen osalta ole mahdollista päästä samaan vähennykseen kuin mitä on tapahtunut fosforissa. Muutama sana sitten eh, maatalouden kuormituksesta noin historiallisesti. Mistä se, mistä se on saanut alkunsa ja mitä se on Itämerelle aiheuttanut? Tällä kalvolla näkyvät, näkyvät eh, fosforin ja typen keskittymättä tai nämä esiintymät Itämeressä vuodesta 50, 1950 vuoteen 2010. Tässä nähdään, että nämä e- e- esiintymät lisääntyvät nopeasti ensimmäisen tai toisen maailmansodan jälkeen. Ja samaan aikaan tietysti maataloussektorilla – tapahtui se, että kemialliset lannoitteet otettiin laajaan käyttöön länsimaissa. Tämä, tässä fosforilannoitteiden maailmanlaajuinen tuotanto oikein räjähti käyntiin ja siinä näkyy myöskin sitten toisen maailmansodan jälkeinen jyrkkä fosforikuormituksen no, kasvu perussyy tässä, tämän kaiken takana on se, että ennen, ennen toista, toista äh, maailmansotaa äh, tämä äh, maatalouden ravinnekierto olisi suljettua. Lan, lantaa käytettiin lannoitteena, keinolannoitteita ei käytetty. Sitten sen jälkeen, kun nämä kemialliset lannoitteet otettiin käyttöön, tämä sykli katkesi ja, äh, ja, äh, ja äh, lan, karjanlantaa ei sitten enempää sen kuommen käytettykään tär, tärkeimpänä, mm, tärkeimpänä typen ja fosforin lähteenä viljantuotannossa. Näis, näistä pylväistä näkyvät, näkyy Itämeren valuma-alueella kaikissa maissa tuotettu, fosfori ja typpi ihmisten, ihmisten ja maatalouden toiminnan seurauksena täällä koko paluma-alueella. Oikean, oikean puolellisessa näkyvät ravinteet, ravinteet jotka e, sisältyvät eläinten lantaan tuolla valuma-alueella. Huomataan, miten paljon tämä ravinnepaine on kasvanut sit tuon kemiallisten lannoitteiden käyttöön ottamisen jälkeen. Tänä päivänä, eh, koska eh, viljan tuotanto ja karjan, karja, eh, talous on erotettu erillään, toisistaan. Kaik, eläinten, eläinten lantaa ei enää voi käyttää lannoitteena, koska tuotanto on sitten taas, viljen tuotanto on keskittynyt viljelyalueille. Ja sitten taas tuolla karjatiloilla taas ei ole mahdollisuutta tätä lantaa, karjalantaa käyttää läheskään täysipainoisesti lannoitteeseen. Eli se muodostuu jätteeksi, joka irtautuu tästä ravinnekierrosta tällä tavoin. Ja yksi seikka, joka tätä kehitystä edelleen vauhdittaa, on, on se, että toisen maailmansodan jälkeen viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana lihan kulutus on kasvanut todella paljon. 50 vuotta sitten me kaikki eh, söimme eh, noin puolet eh, siitä lihakimpalesta, joka tänään kurkusta alas menee. Eli siis tarvitsemme huomattavasti enemmän laidunmaata tähän tarkoitukseen. Monissa länsimaissa, Suomessa ja Ruotsi, Ruotsi, Suomi ja Ruotsi mukaan lukien, 7-80 prosenttiin maa-alasta käytetään rehun, karjan rehun tuotantoon. Näinpä. Lopuksi, mitä tästä äh, maataloista äsken totesin, äh, näitä äh, ma- ma- ma- maatalouden ravin- ravinnepäästöjen vähentämistä voidaan tuolla valuma-alueella pitää haaste- haasteellisena. Sama kuitenkin elintarvikkeiden kysyntä vuoteen 2050 mennessä on kysynnän on arvioitu nouseman vähintään 50 prosentilla. Ilmastonmuutos tulee helpottamaan maatalouden harjoittamista erityisesti Itämeren pohjoisilla valuma-alueilla. Kasvava, nouseva lämpötila ja lisääntyvät sateet tulevat esimerkiksi talvisaikaan lisäämään ravinteiden valumista. Elintarvikkeen hintojen kallistuminen tekee myöskin maataloudesta houkuttelevamman elinkeinon. Eli olisi vaikea kuvitella, että, että, että maatalouden käy, toi, ma, ma, maatalous mitenkään Itämeren valuma-alueella vähenisi ja sitten lopukauniksi lopuksi tämä maatalouden haasteet, suurin haaste alueella on vähentää fosforiresursseja, eli jotta tulevaisuudessa maataloutta missään maalla maailmassa kyettäisiin harjoittamaan, siihen perusedellytys on se, että meidän on kierrätettävä fosforia enemmän – ja tehokkaammin. Ja äh, tämäkin tulee sitten äh, äh, todennäköisesti johtamaan fosforin valumisen Itämeren vähenemiseen, valuman vähenemiseen. Kiitos. Kiitoksia. Oikein mielenkiintoista. Oikein mielenkiintoista. Varmastikin me voisimme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 Thank uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys uh, herra Knuttilalle ja Gustafssonille liittyen Helkomin toimintasuunnitelmaan. Helkomin uh, Itämeren toimintasuunnitelmassa on pitkä luettelo kohtuullisen yksityiskohtaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät myös maatalouteen, myös eläintuotantoon. Mutta kuten tiedämme, niin Helcomhan voi antaa ainoastaan suosituksia. Mitä te ajattelette, mitä tapahtuisi, mikäli Euroopan unioni listaisi tekisi näistä helkommin eh, listatuista toimenpiteistä sitovia Euroopan unionissa, koska Euroopan unionihan voi laatia lakeja, helkom ei. Pan posłonem Gierek. E, dziękuję bardzo. E, edustaja Gierek. E, zmiany klimatyczne doprowadzają... Ilmastonmuutos johtaa lisääntyneisiin sademääriin, meillä on enemmän sateita nyt Itämeren alueella. Tällaisia tutkimuksia ja tuloksia on esimerkiksi 11 vuotta sitten meillä oli nämä kuuluisat tulvat Odra joella. Viime vuonna oli myös joella valtavia tulvia. Kaiken tämän on täytyy nyt vaikuttaa myös Itämeren tilanteeseen ja sen veden laatuun. Joten minun kysymykseni ei liity fosforin tai typpeen, vaan kysyisin lähinnä raskasmetalleista ja raskasmetalli äh, kerääntymistä Itämeressä. Me kalastamme paljon Itämerellä, joten haluaisin olla varma siitä, että tästä ei ole mitään uhkaa ihmisterveydelle. Kiitokset ja nyt annan puheenvuoron herra Gustafssonilla. Pandurki. Yeah, may, probably I would respond first because I... Varmaan olisi syytä minun vastata ensin. Liettualaisen MEPin kysymyshän oli minulle. En, eh, näistä eh, kemikaalilainsäädäntöön 94-95 eh, vuosien jälkeen meillä oli äh, näiden kemiallisten ammusten räjähteiden äh, mereen heittämisestä äh, määräyksiä kansallisella että alueen jäsenmaiden kesken näistä oli paljonkin puhetta. Se kytkeytyi jo tuolloin kaasuputkiprojektiinkin ja siihenkään liittymättäkin oli tarkoitus sitten tuolta pohja- merenpohjasta näitä myrkkyjä etsiä, tai näitä myrkyllisiä ammusjätteitä. Helkomissa on meneillään tilanteen päivitys niin, että saisimme tuoretta tietoa tästä asiasta. Ryhmä varmaan antaa loppuraporttinsa Helkomille vuoden loppuun mennessä. mitä tulee äh, valvontaa ja siitä, että huoleen, että Venäjältä tulee tämmöisiä valvontatietoa asianmukaisesti, ja, tai että, että venäläiset eivät päästäisi muun maalaisia tiedemiehiä vesialueelleen mittaamaan äh, veden saastepitoisuuksia. Pikemminkin äh, totesin, että että mitä Kaliningradiin tulee y- y- y- yhteistyö siellä, että Kaakkois-Itämerellä on erittäin hyvää. Olemme saaneet hyviä, hyviä tuloksia, mitä erityisesti tulee tähän kokonaisvaltaisiin lähestymistapaan. Tiedämme, että suomalaiset ja virolaiset eh, ahkerasti tuolla Pietarin eh, suunnalla tekevät yhteistyötä tykäläisten tiedemiesten kanssa ja sieltä saadaan huomattavastikin tätä valvontatietoa ja seurantatietoa mitä tulee sitten Kaliningradin uuteen ydinvoimalaitokseen ja Helkomin kantaan siihen. Itse asiassa tässä ei ole kysymässä pelkästään Kaliningrad eikä pelkästään Venäjäkään, minne näitä uusia laitoksia suunnitellaan ja jopa jo rakennetaankin. Meillä on taas erillinen työryhmä Helkomissa, joka seuraa radioaktiivisuuden kehittymistä Itämeren alueella. Ja pidämme tarkoin silmällä näitä nykyisiä laitoksia, että mahdollisia tulevia. Sitten edustaja Hassin kommenttiin näistä maataloustoimenpiteistä Itämeren maista, vaikka ei minulle sitä suunnattukaan, vaan Knuuttilalle ja Gustafssonille, mutta haluaisin kumminkin omastakin osaltani sanoa, että, että Itämeren toimintasuunnitelmassa on paitsi suosituksia, myöskin tällaisia juridisesti sito, sitovia velvoitteita Helsingin äh, on äh, äh, muutettu liite kolme on oikeudellisesti juuri sitova allekirjoittajavaltioiden suuntaan. Ja siinä nimenomaan puhutaan maatalouden päästöjen vähentämisestä. Mutta toimintasuunnitelmassa on tällainen toimenpidekirjo, vähän laajempikin, tätä, jotka ympäristön tilasta, maaperän tilasta, alueiden ympäristötilasta yli summaan lähtien. Mitä sitten tulee vielä lopuksi, lopuksi näihin raskasmetalleihin, se Knutila tästä ehkä osaa laajemmin vastata, mutta yleisesti ottaen sanoisin, että jos ei unohdetaan tulmat ja ilmastonvaihtelut, raska, perinteisten raskasmetallien koostuminen Itämeri, niin kuin, mitä e, elohopoja, kadmiumia, kadmium ja lyijy, pitoisuudet ovat jatkuvasti vähenemässä. Tämä on tietysti elintarviketulaisuuden kannalta tärkein asia. Kuulimme aamulla rasvaisten kalojen dioksinipitoisuuksista. Se on huoma- paljon isompi huolenaihe suoraan sanottuna. Kiitos. Gustafsson? Kiitoksia. Knutilla ja Gustafsson haluaisi tätä kommentoida. Gustafsson ehkä ensin. Mm, mm, mm, Okei. Okay. Näin Knutilla. Joo. As I stated in my present... Kuten puheenvuorossani jo sanoin, ravinnepäästöt maataloudesta ovat osoittautuneet vaikeiksi vähennettäviksi ja kokemusten perusteella, jota olemme saaneet Suomesta, olemme vähentäneet kemikaalisten lannoitteiden, jotka sisältävät fosforia, olemme vähentäneet yhdellä kolmasosalla, mutta siitä huolimatta emme näe selkeätä pienennystä maatalousalueiden ravinnekuormituksessa. Joten vaikka me olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin maatalousravinteiden kuormituksen vähentämiseksi, meidän täytyy odottaa tiettyä aikaa ennen kuin me näemme tuloksia. Mutta tämä ei ole mikään syy olla toteuttamatta näitä toimenpiteitä päinvastoin. Meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia toimenpiteitä vähentääksemme maatalouden aiheuttamia ravinnekuormituksia Itämereen, jos haluamme vähentää kokonaiskuormitusta niin paljon kuin on mainittu Itämeren toimintasuunnitelmassa joten esimerkiksi fosforikuormitusta vuoteen 2021 on vähennettävä 15 000 tonnilla ja noin puolet siitä me saavutamme parantamalla jätevesikäsittelyä ja toinen puoliska on sitten lähinnä maatalouden tehtävä. Joten tässä on valtavasti työtä tehtävää maataloussektorille. Mutta ehkä me kuulemme enemmän näistä toimenpiteistä tässä seuraavassa osiossa. Mitä tulee raskasmetalleihin, olen samaa mieltä siitä, mitä kollega Durkin Helkomista jo sanoi. Raskasmetallien sijaan olisin enemmän huolissani tietystä muista aineista, hormonipitoisista aineista, huumejäämistä, lääkejäämistä ja erilaisista kotitalouskemikaaleista, joita pääsee päivittäin mereen jätevesipuhdistuslaitosten kautta, koska ne eivät kykene vähentämään kaikkia näitä kemikaalikuormituksia. Noita kemikaaleja on rajoitettava käyttöpisteissä. Helcom Kohiva-projektin tulokset osoittavat, että äh, laitosten päästöt ovat yhä vielä toksisia. Nämä kotitalouspäästöt äh, ovat paljon huolestuttavampia kuin äh, raskasmetallit tänä päivänä. Kiitoksia tästä selityksestä. Haluaako Gustafsson, Gustafsson käyttää vielä puheenvuoron? Minä haluaisin todeta vain sen verran, että että kun, kun minä näytin näitä, näiden leväkukintojen lisääntymistä Itämerellä, niiden lisääntymistä, ei niillä mitään tekemistä Nord Stream-projektin kanssa, vaan se on tällainen suuri trendi Itämerellä. Onko jotain paikallista vaikutusta kenties ollut, sitä en tiedä, me emme näe sitä ole seuranneet. En tätä, tämän putken vetämistä seuranneet erityisemmin. warto by śledzić szczegółowo. No niin. Olisi kyllä varmaankin hyvä e, tätäkin toimintaa seurata tarkoin. Silläkin on varmasti jokin e, ympäristövaikutus. Ja sitten e, tämän seminaarimme viimeiseen osioon, eli miten maantalousperäistä rehevöitymistä voitaisiin vähentää. Meillä on tässä kaksi paneelista. Seuraava Liisa Pietola MTKsta. Pyytäisin tänne, tänne korokkeelle. Hän edustaa Suomen maataloustuotteen keskusliittoa. ja johtaa siellä ympäristöosastoa. Haluan saman äh, pyytäisin professori Granstedin pyytää tänne. Hän on äh, biodynaamisen tutkimusinstituutin äh, tutkimusjohtaja BERAS-projektissa, Valtianmeren ekologisen kierrätys yhdistyksen Pietola ensin. Kiitos, kiitän äh, valiokuntaa siitä, että kutsuitte minut tänne. Hyvät parlamentarin äh, jäsenet ja kollegat, äh, tämä puheeni teen sen maanviljelijöiden näkökulmasta, mutta myös agronomina ja tieteilijänä. Täällä on sanottu monta kertaa tänään jo, että meidän on löydettävä tehokkaampia toimenpiteitä, jotta voimme vähentää maatalouden päästöjä ja kuormitusta. Tämä vaatii kestäviä maataloustoimia, joiden kautta kuitenkin voidaan saada elintarviketuotantoa suurella tehokkuudella vähentämättä kilpailukykyä, mutta samanaikaisesti vähentämällä kuormitusta Itämeren strategian mukaisesti. Kolme pääaluetta, jossa maataloudella on potentiaalia parantaa ekologista statusta Itämerellä ovat on erosion valvominen äh, viljelyllä alueella. Sitten toisekseen paremmat äh, lannoitteet, äh, eli käytettäisiin tehokkaammin mineraalia, orgaanisia lannoitteita, kuten lantaa. Ja kolmanneksi tällaisia puskurivyöhykkeitä. Ennen kuin me tarkastelemme näitä toimenpiteitä, meidän täytyy katsoa, miettiä hieman viljelyn periaatteita. Meidän täytyy ymmärtää viljelyn maan ekojärjestelmää, joka on ekojärjestelmä, johon vaikuttaa ihmisen toimet. Jotta voimme tuottaa elintarvikkeita, meidän täytyy koskea tähän maahan. Meidän täytyy valmistella maaperää viljelyä varten. Niin että se soveltuu viljelyyn. Ja äh, erittäin tärkeää on nimenomaan esimerkiksi typpi, joka vapautuu niin, että sato voi kasvaa ja sen biomassa kasvaa. Sen lisäksi meillä on erilaisia äh, peltojen mekaanisia käsittelymenetelmiä, esimerkiksi kastelut ynnä muut, jotka sitten tekevät maaperän herkemmäksi Ja silloin esimerkiksi sade ja tuuli vaikuttavat erosioon ja erosio johtaa siihen, että typpiä ja fosforia valuu tältä alueelta. Nämä ravinteet maatalouden kaasuvuodesta varmasti vaikuttavat Itämeren kuormitukseen. Tämä johtaa Ja, ja sen vuoksi tämä on hyvin haastavaa vähentää tätä kuormitusta, ottaen huomioon esimerkiksi sen, että sademäärät kasvavat. Monissa tilanteissa ravinteet Ja esimerkiksi tämä tapahtuu eniten keväällä, kun lumi sulaa. Suomessa 90 prosenttia ravinnevalumista tapahtuu nimenomaan talvella johtuen maaperän erosiosta. Miten me voimme sitten valvoa tai kontrolloida tätä erosiota? Miten voimme suojella maaperäämme niin, että voisimme välttää tai vähentää tätä valumaa? viljelty maaperä ja sen ravinteet täytyy, pys- niin täytyy pysyä tässä maaperässä. Ja kuten Knutilla tässä jo sanoi, me emme ole kyenneet äh, leikkaamaan tätä valumaa. Ja fosforimenetys on yksi kilo per hehtaari, ja se on tällaista maaperän sidottua fosforia. Joten erosion valvonnassa täytyy ö, ö, olla hyvä maaperä, ö, joka on salaojitettu niin, että se menee tarpeeksi syvällä, niin että hyvä maaperä ja sen rakenne on välttämätöntä. Ja tässä on kysymys mikrobiologisista toimista, erosion äh, valvonnassa maaperää pitäisi suojella äh, sadonkorjuun jälkeen jättämällä tiettyjä sadonkorjuujäämiä sinne. Ja meidän täytyy myös äh, auttaa maanviljelijöitä pitämään maanperä siellä pelloilla. Nämä puskurit ovat välttämättömiä. Usein maaperää parannetaan kemikaalisin keinoin. Ja tätä kautta on voitu vähentää fosforipäästöjä. Mutta siirtykäämme nyt lannoitteisiin. Meidän on keskityttävä parhaisiin mahdollisiin teknologioihin ja käytänteisiin, kun käytämme sekä mirga, äh, mineraali- että organisia lannoitteita, jotta me saamme aikaan äh, kestävää tuotantoa, niin lannoitteille pitäisi antaa äh, koeaika ja paras mahdollinen paikka Ja tämä ravintolähde, sitä pitäisi antaa äh, kasveille silloin, kun se aktiivisesti kasvaa. Ja äh, lannoitteiden käyttöä ei pitäisi viivyttää. Organinen, tai siis luomuviljely äh, on haastavampaa sen vuoksi, että äh, raavinteiden käyttökin liittyy hyvin paljon äh, maaperän äh, biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastoihin. Joten itse asiassa organisten ravinteiden ja maanviljelyn välillä ei ole niin suurta eroa sen vuoksi, että molemmissa sekä luomu- että perinteisessä viljelyssä kasvit käyttävät lannoitteita samalla tavalla. kun käytetään parhaita mahdollisia käytänteitä, perinteinen maanviljely on usein veden laadulle jopa vähemmän pienempi riski. Erityisesti fosfori on erittäin tärkeää varhaisessa vaiheessa. Hyvin kehittyneet juurit ovat tärkeät meidän täytyy etsi, katsoa, minkälaista lannotetta kukin kasvi tarvitsee, niin että voidaan huolehtia tämän kasvin potentiaalista ja kasvupotentiaalista. Ja tämä koskee esimerkiksi typpeä erityisesti, jota tarvitaan nimenomaan kasvukauden lopussa. Kasvit tarvitsevat typpeä ja fosforia, mutta sitten kuinka paljon vilja tarvitsee näitä ravinteita on eri asia. Joten intensiivinen viljely parhailla mahdollisilla lannoitteilla tukee ekojärjestelmiä ja vähentää ilmastonmuutosta. Yksi suuri haaste on eläinten lanta. Kuten sanoin, sitä käytetään hyvin tehokkaalla tavalla äh, lannoitteiden äh, kierrättämiseen. Lanta sisältää äh, usein liikaa fosforia suhteessa typpeen. Ja fosforin määrä on lisääntynyt. Ja maaperät, joissa on paljon fosforia, ne, niissä on suuri vaara fosforivalumalle. Joten eh, meidän tulisi käyttää lannoitteita siinä suhteessa, mitä kasvit tarvitsevat. Meidän tulee huolehtia tällaisesta tasapainoisesta lannoittamisesta kasvien tarpeen mukaan. On tehty pyrkimyksiä rajoittaa lannan käyttöä lannoituksessa taikka sit, ja, ja sen, kuinka paljon eläimiä heillä on per pelto tai lisättävä pellon määrää. Tämä on hyvin tärkeää Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi. Sitten viimeinen osa siitä, miten hallinnoidaan vesistöjen varrella olevaa maanviljelyä. Vihreä biomassa sisältää usein fosforia ja typpeä. Ja mikäli tämä biomassa äh, otetaan äh, korjataan ennen talvea, tämä voi johtaa päästöihin ja tämä vaatii erityistoimenpiteitä ja aiheuttaa myös kustannuksia, lisäkustannuksia maanviljelijöille. Mutta ehkä tässäkin voitaisiin ottaa käyttöön uusia ekojärjestelmiä. Monet maanviljelijät ovat tietoisia maaperän eroosio lannan käytöstä ja parhaista käytänteistä. EUn Itämeri strategiassa maanviljelijät ovat olleet proaktiivisia, joka on johtanut kahteen omaan projektiin plus vielä projektiin nimeltään Kompassi. Nämä projektit, niissä on pyritty parhaisiin mahdollisiin käytänteisiin ja siinä maanviljelijä ja neuvonantaja ja kaikki ovat keskiössä. Olemme matkalla kohti parantamaa sitä, että parannamme Itämeren tilannetta käytä, parantamalla käytänteitä. Miksi äh, sitten tämä ei niin nä- nopeasti näy, johtuu siitä, että tämä on hidasta kuten täällä on sanottu. Huolimatta siitä, että äh, ravinnekuormitus äh, aktivoi äh, leväkasvua, se johtuu myös sedimentistöistä. maanviljelys vaikuttaa toki merien rehevöitymiseen. Meidän täytyy parantaa ja voimme parantaa maanviljelyn käytänteitä. EUlla on tärkeä rooli, kun se mobilisoi maataloussektoria keskittymään parempaan tehokkuuteen maatiloilla ravinteiden ja lannan käytössä lannoitteena – kun otetaan huomioon kaikki mahdolliset trendit maataloussektorilla ja kun kunnioitetaan järkevää ja hyvää lannoitteiden käyttöä, me suhtaudumme asiaan optimistisesti. Meidän tulee huolehtia erosion valvonnasta ja valumista. Meidän täytyy kuitenkin nyt olla vain kärsivällisiä, koskapa maaperä ja vesistöt reagoivat hitaasti. Ja toivomme, että voimme tätä kautta nyt sitten parantaa Itämeren tilannetta. Oikein paljon kiitos teille kaikille. Dziękuję bardzo. To na pewno wielkie wyzwanie również dla wspólnej polityki rolnej. Kiitos. Haasteet ovat mittavat, kuten kuulimme. Äh, niin kuin äsken kuvailitte. Ja sitten äh, kauniksi lopuksi professori Granstedt. Olkaapa hyvä. Ja, och eh, jag gör min presentation på svenska, om det går bra. Minä esitän oman puheeni ruotsiksi ja äh, haluan kiittää tästä, että minut on tänne tänne tota, noin, me, minut kutsuttu. Täytyy sanoa, minä olen koodi, toimin koordinaattorina tässä Beras-hankkeessa, joka on EUn osa rahoittama projekti 2003-2006 vuonna aluksi ja sitten taas 2010-2013 Täällä on siis kumppaneita Itämeren maista, Keski- ja itäosaan maista erityisesti. Meidän työmme pohjana on äh, se periaate, että äh, maanviljely on yksi tulevista luonnon varoistamme. Meidän äh, pitää pala, pala, palauttaa ihmiselle tilaisuus elää eh, per, perus, perustavaa laatua olevien ekologisten periaatteiden eh, varassa, jos ajatellaan tämä, tämä eh, ravinneketju kiertyy, niin tämä voimme taas uudestaan käyttää. Ja se tietysti, tietysti perustuu tähän resurssiin, luonnonvaraan, joka meillä sitten, joka sitten piilee tässä biologisessa moninaisuudessa. Tässähän on ensin tämmöinen vihreä kertoo, kertoo sitä, mitä aurinkoenergia meille tarjoaa, ja punainen nuoli sitten kuvastaa sitä, mitä e-, energi, minkä verran me sitten energiaa käytämme. Se on tietysti isompi kuin se, mitä ilmakehästä tulee, ja sitä kautta se on uhkana ekologiselle tulevaisuudelle maatalouskin käyttää enemmän energiaa kuin mitä se tuottaa. Mutta tämä on muutettavissa energiaresurssien bio, biomassan hyödyntäminen metsistä, esimerkiksi kautta maailman, mutta myöskin viljelysmaasta, jolla, jolla pitää kyetä ruokkimaan yhä enemmän ihmisiä. Ja, ja kysymys on siitä, että me myöskin sitten otamme aurinkoenergiaa talteen. Me voimme eh, tämän eh, ratkaista maataloudellakin, maataloudessakin tehostamalla toimintaa. Nyt meillä vallitsee kuitenkin tilaisuus, jos me käytämme paljon runsaasti eh, fossiilisia energioita, että sitoamme esimerkiksi sitten typpeä sen sijaan, että sitten käyttäisimme tällaista uusiutuvia energialähteitä. Tämä on kuva Ruotsista, jossa meissä 50 vuodesta 8, typpeä on, typen käyttö on äh, lisä, lisääntynyt ähm, merkitään. Tuolla on tuo aukko, äh, äh, punainen käyrä, joka kertoo typestä per hehtaari, ja sitten tuo pieni tai alempi käyrä, joka sitten kuvaa elintarviketuotantoa. Tässä on kysymys sitten tämä typen ähm, määrä kuormitus lisääntynyt. Ja siitä juuri puhutaan, kun puhutaan Itämeren Eh, kuormituksesta. Eh, tässä kuvassa, tämä kuvaa tätä kokonaistilannetta. Eh, typpi lannoitteiden määrä on vakiintunut vuonna 1985 vuosien jälkeen. Suomessa tämä vakiintuminen on tapahtunut vähän myöhemmin seuraavalla vuosikymmenellä, mutta sen jälkeen sitten on, on vähän suorastaan vähentymistä, mutta myöskin sitten toisaalta taas sitten lannoitteiden tuotanto, rehun tuotanto, soijaproteiinin tuotanto on kasvanut merkittävästi ja, ja kokonaisero tämä, tämä kuormitus, kuormitukselta kuormituksen osalta on edelleen 70 kiloa hehtaaria kohden, mutta tässä on kuitenkin tapahtunut vähenemistä, kuten huomataan. On, se voidaan panna suoraan suhteen, sen, suhteen sen, tämän luomutuotannon kanssa. Ruotsissa on, on, on ollut jo 20 prosenttia, siis 20 prosenttia ma, ma, maatalousmaasta ei käytä ollenkaan mitään lannoitteita. Sitten tämän 60 80, 90-luvulta Äh, tapahtunut äh, viljelytyylien muutos, niin kuin Knuttilakin äsken, äsken selkeästi esitti, että, me, että äh, on eriytynyt, on, meillä on tällaista eri, eriytynyttä, eriytynyt, eriytymistä viljelytiloihin, jossa tietysti sitten typ, typpeä ja fosforia tuot, tuot, syntyy, eikä ole sitten riippuvaisia ollenkaan lannasta, mutta 7-80 prosenttia tuotannosta sitten kauppa tapahtuu siis näiden tilojen, tilojen välillä. Rehua myydään sitten kar, karjatiloilla 80 prosenttia ja 7-80 prosenttia mm, viljelyalasta on jo sitten tässä viljelyssä. Tässä on tietysti mielenkiintoinen eh, kehityskulku meneillään. Seuraavassa kuvassa näkyy aika mm, hyvin, että, että se eh, typpi, mitä me eh, tuotamme tässä tuotannon yhteydessä, palaa tuotantoon. Eli siis vähemmän, mutta tehokkaampia tiloja on syntynyt tilastot, nämä tilastot on 700 maitotilalta 200 kiloa sisään, 70 ulos, eli 100, 130 kiloa typpeä päätyy sitten myöskin tänne joko ilmastoon tai vesistöön tai muuten jätteenä. Ja sama, sama pätee myöskin fosforin osalta suurin piirtein vaikka, vaikka tilanne yleisesti ottaen parantunut, mutta tässä on kuitenkin tällainen yli, ylijäämä, kuten tässä äskenkin mainittiin, meillä on runsassa määrin tätä maa, maaperän erosiota ja kulumista. Jussi Tala esimerkiksi suomalaisista tutkijoista on tämän osatan. Sitten tämä kustannustehokas viljely on edellyttänyt sitä, että, että viljelytiloita toimitaan rehua karjatiloille, mutta me myöskin sitten alueellista keskittymistä, kuten tässä näkyy Suomi vieressä, tässä on tämä Pohjanmaa vertailukohteena. E, sama tilanne on kaikkialla Itämeren maissa, että hyvinkin paljon lannoitteiden varassa toimivat viljatilat sitten pääosassa pitäisi rajoittaa esimerkiksi karjan määrä siihen, mitä, mitä tila itse pystyy tuottamaan niiden ruokkimiseksi. Jos ajatellaan kaikkia Itämeren maita, voi selkeästi nähdä, että tämä ylijäämä voitaisiin helpostikin laskea alle 7, kilon per hehtaari. Sekä tässä, esimerkiksi jo käyttämällä maaperää teho, siltä osin tehokkaammin hyväksi. Eli meillä on tämä, tämä näillä, näillä tiloilla, mitä me olemme käyttäneet hyväksi, siinä on 48 tilaa, siellä on tehty erilaisia mittauksia ja pyrkiöissä tätä energiatasapainoa parantamaan. Me voimme fossiilista, fossiilisia energialähteitä säästää ja saada sitten esimerkiksi maatalous käyttämään uusiutuvia energialähteitä huomattavasti paremmin. Tämä on sitten me laskettu myöskin, mitä tämä tarkoittaa sitten yksittäisen kuluttajan, kuluttajan kuormitusta ajatellen tästä yksi esimerkki näistä mittauksista, jotka, joita olemme tehneet. Tässähän näkyy tämä yli, ylijäämä perinteisessä viljelyssä, on tämä van, vasen, vasen pylväs ja sitten tämä, tämä äh, uudempi viljely, jatkamme Tässä on sitä myöskin tämä typen päästöt ilmastoon ovat 70 prosenttia vähemmät kuin perinteisessä viljelyssä. Eli me tässä nyt olla, olemme tienristeyksessä voimme tehdä, olemme valinnan kynnyksellä, me voimme harjoittaa hyvin intensiivistä erikoistunutta viljelyä Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa, niin kuin on tapahtunut. Ei, jos saisimme sama, samankaltaista intensite, intensiivisyyttä, tehokkuutta vaikkapa Puolaan, ja se alkaisi kohta vastata sitten Ruotsin tasolla Silloin tämä, tämä skenaario pahenisi 50 prosentilla. elkom elkom on päässyt samanlaiseen johtopäätökseen. Toisaalta sitten myöskin e-, e-, e-, ekologinen viljely, joka ottaisi paremmin sitten huomioon luonnonolosuhteet, merkitsisi taas sitten kuormituksen vähentymistä. Tässä on tämä kierto ympyrä tuolla vasemmalla ja sitten tuotannon mm, sopeuttaminen sitten tehokkaan parhaampaan mahdolliseen lannotetilanteeseen ja maaperän hyödyntämiseen sitten. Eli tämä, tämä, tällaista ekologista kierrätystä, mistä on puhunut luonnossa puhutaan luomuviljelystä. Se on tuossa tämä peruskuvio. Tässä on tämä yhteenveto eri kasvilajien kierrätys ja ylipäätänsä kierrätys ja sitten parempi maaperän hyödyntäminen siltä osin, että se vastaa sitten maan tuotantokykyä. 85 prosenttia on tavoitteena meistä saada lannoitetta omilta tiloilta, jotta tilanne taso, tasaantuisi. Tässä on nämä uudet hankkeet ja jatkohankkeet Veraksin osalta ensimmäisten projektien tuloksessa. Tulokset on käsissä ja nyt sen on kysymys, miten me saamme sen sitten toteutetuksi muualla viljelyssä, että saisimme kokonaiskuormituksen vähentymään. Meillä on 25 tällaista kumppania. Siellä on esimerkiksi Puolan maatalousministeri on ilahduttavasti yhtenä äh, kumppanina, tällaisen assosioituneena kumppanina tässä hankkeessa Meillä on sitä äh, varsinaisia maatalouden toimijoita, että sitten äh, viranomaisia asianomaisista organisaatioista. Eli ne tavoitteet, jotka meillä nyt sitten on, eli on tarkoitus Äh, tätä ekologista äh, kierrätystä, äh, kierrätykseen perustuvaa maataloutta tehostamaan ja parantamaan ja sit sitä kautta sitten tukemaan biologista moninaisuutta vähentämällä kemikaalien, kemikaalien käyttöä maataloudessa. Sitten meidän monia muitakin aspekteja tässä yhteydessä, joista ei olemme kuulleet. Ja sitten on tarkoitus myöskin pyrkiä varmistaa maaseurun moninaisuus Eli näissä jos nämä toimin, varsinaiset käytännön toiminnat ensinnäkin kuluttajalla on viime kädessä valta vaatia muutosta. Me ollaan yhteistyönä, yhteiskumppaneina monia kuntia, jotka ovat vastuussa kouluruoasta, ravintol näistä sairaanruoista ja muusta. Eli siellä sitten on tarkoitus saada luomuravinnon osuutta lisätä. Oli eilen juuri Suomessa ja siellä kävi läpi yhteistyökumppaneitamme ravintola, ravintolan sektorilla Helsingissä, esimerkiksi tämä Diet for Green Baltic-hankkeessa. Ja sitten koko tämä, koko tämä maanviljelijöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten kompetenssin asiantuntemuksen parantaminen. Sitten ne me, jotka täällä istumme, jotka olemme, jotka olemme tutkijoina ja päättäjinä, meillä on tilaisuus luoda asianomaiset olosuhteet näille, näiden prosessien toteutumiseen, jos otetaan tähän vielä viimeinen kalvo. Tässä on muutamia esimerkkejä toimista, hankkeista, e, jonka, e, jo, e, jo, kuvaavat näitä toimenpiteitä, joilla voidaan tätä kehitystä edes, edesauttaa. Siellä on toimenpiteitä taloudesta tuesta varsinaiseen toteutusprosesseihin asteen ja sitten tällä lisä, lisä, lisätukea luomuviljelyn edesauttamiseksi ja sen, sen varmistamiseksi myöskin, että että tässä ekologisessa viljelyssä sitten noudatetaan omia periaatteita ja, ja todellakin sopeutetaan viljelytoiminta sitten maaperän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Samoin sitten tietysti investointitukea e, e, viljelylle, jotka ovat tehneet sitten raskaita investointeja ja istuvat sitten siinä niiden sitomina seuraavat 30 vuotta eteenpäin. Ja samoin sitten ylipäätänsä toimivaltakysymysten kysymysten selkeyttäminen ja toisaalta myöskin sitten vaikkapa vesidirektiivin tiukempi soveltaminen, jotka tätä, tätä kauttakin saadaan sitten parantoksi olosuhteita ekologiselle viljelylle tässä e-, e-, Itämeren toimintasuunnitelmassa kolmas liitteessä on, on ikävää, ikävää se, että, että, se, että 100, 170 kilo typpeä sallitaan päästettäväksi. Se on aivan, aivan liian paljon. Että useat soveltavat tätä ja paljon, paljon, paljon enemmänkin. Se myöskin, mitä sitten sovellettaisiin tätä saastuta ja maksaa periaatetta olisi yksi tavoitteena. E, e, e, ja tietysti, tietysti kysymyksen se, että se, joka sitten myöskin saastuttaa, saa, joutuisi sitten jotenkin korvaamaan tämän, tämän kuormituksensa. Se on tietysti aika kiistanalainen kysymyskin siltä osin kissa on nostettava pöydälle ja, ja, ja sitten lainsäädäntöitse äh, sopeuttaa sitten viljely äh, kotoperäiseen lannotetuotantoon. Ja samoin sitten suorat maks, makso, maksatukset äh, palkintona selkeistä, selkeistä ympäristöteoista. Et näin, että, että maataloutta jatkossa sitten enemmänkin toteutettaisiin paikallisten edellytysten perusteella suotuisissa olosuhteissa. Kiitos. Kiitokset tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Ja toivon mukaan nämä ideat saavat paljon tukijoita. Useampi kuukausi sitten tarkastelimme sitä, millä tavalla esimerkiksi massatuotanto on kehittynyt, niin seuraukset olivat aika negatiivisia. Meillä on tästä hieman ikäviä näkemyksiä. Mutta nyt olemme päässeet kuulemisen loppuun ja pyydän Satu Hassia esittämään johtopäätökset. Uh, Kiitoksia. Lämmin kiitos kaikille puhujille erittäin mielenkiintoisesta kuulemisesta ja kiitokset myös ympäristövaliokunnan sihteeristölle siitä, että te olette järjestäneet kaiken tätä kuulemista varten. Toivon mukaan kaikki puhujat lähettävät puheenvuoronsa sihteeristölle niin, että ne, jotka ovat niistä kiinnostuneita, saavat ne sitten valiokunnan sihteeristöltä. Me näimme hyvin vakuuttavaa todistusaineistoa Itämeren muutoksista viimeisen sadan vuoden aikana, johtuen lähinnä ihmisten toimista, ja tämä me tiedämmekin. Kaikki nämä muutokset kaupungeissa, maataloudessa ja niin edellä kaikki se, mitä ihmiset ovat tehneet, niin tavoitteenahan on ollut parantaa tämän alueen ihmisten elämää. Itämeren saastuminen eh, on luonnollisesti ollut tällainen tahaton seuraamus näistä muutoksista, joita on tapahtunut. Meidän täytyy kuitenkin ottaa hyvin vakavasti se tosiasia, että Itämeri on hyvin haavoittuvainen alue ja yksi kaikkein saastuneimmista merialueista koko maailmassa. Meidän täytyy toimia vastuumme mukaisesti, koska Itämerihän on lähes järvi joten Itämeren ekologinen tilanne on hyvin pitkälti Euroopan unionin käsissä. Oli aika uskomatonta nähdä tämä, mikä vaikutus on, kun eriytetään eläintuotanto ja viljatuotanto, mitä se on tehnyt ja mitä se on merkinnyt ravinteiden päästöihin maataloudesta meriin. Tämä on yksi esimerkki niistä asioista, joissa emme vain voi jatkaa linjalla business as usual, vaan tarvitaan suuria muutoksia. Me tarvitsemme paljon uudisajattelua ajattelua, jotta kaupungit, teollisuus ja maatalous muutetaan kestävämmäksi, älykkäämmäksi Itämeren ympärillä. Ja koko EU:ssa toki. Helkomilla on paljon konkreettisia toimia Helkomin toimintasuunnitelmassa. Yksi niistä, joka mainittiin, liittyy siihen, että poistettaisiin fosfori tuottimista. Viime viikolla käsittelimme mietintöä juuri kyseisestä aiheesta, joten unioni tekee tästä suosituksesta laillisen velvoitteen. Meidän pitäisi samoilla, samalla tavalla katsella näitä helkomin suosituksia maatalouden osalta. Minä en ole oikea henkilö sanomaan, mitkä toimet pitäisi pitää vapaaehtoisena ja mitkä pakollisina. Mutta oli mikä oli, meidän tulisi vakavissamme miettiä sitä, että Helkomin toimintasuunnitelma otettaisiin jonkinlaiseksi käsikirjaksi siitä, mitä maataloudessa tarvitaan. Vaikka käyttäisimme kaikkea potentiaalia kaupungeissa ja kunnissa rehevöitymisen vähentämiseksi, minkä toivon tapahtuvan toki, niin se ei kuitenkaan riitä Itämeren parantamiseen. Ei ole mahdollista pelastaa Itämerta ilman muutoksia maataloudessa. Ilmastonmuutos tekee tästä haasteesta yhä vaikeamman ja se vain painottaa tarvetta uudisajatteluun. Ja lopuksi, mitä tulee kemikaaleihin, on tärkeää muistaa, että ei ole kysymys ainoastaan rehevöitymisestä, vaan on myös vaarallisia kemikaaleja, jotka ovat ongelma Itämeressä. Kun kemikaaliasetus REACH oli parlamentin käsittelyssä, opimme, että tiettyjen biokerääntyvien aineiden keskittymä kaloissa ja kaloja syövissä hylkeissä ja linnuissa on noin viisi kertaa korkeampi Itämeren alueella verrattuna Pohjanmereen. Joten me tarvitsemme tässä myös toimia kun Richia käsiteltiin parlamentissa yksi mielenkiintoinen asia. Muistan kaiken tämän lobbausmateriaalin, minkä me saimme. Niin me saimme myös äh, kuntien jätevesi äh, käsittelysuunnitelmia. Ja he viittasivat siihen tosiasiaan, että monet kemikaalit, joita jätevesissä esiintyy, niitä ei voida puhdistaa jätevesipuhdistamoissa. Joten meidän täytyy yksinkertaisesti vähentää näiden kemikaalien määrää jo ennen kuin ne päätyvät jätevesiin. Tämä lisäisi mahdollisuuksia käyttää niitä voimavaroja, joita meillä on näissä kuntien jätevesisuunnitelmissa. Koska jos näissä ei enää olisi näissä jätevesissä vaarallisia kemikaaleja tai raskasmetalleja, niitä olisi helpompi työstää ja käyttää. Joten paljon tehtävää meillä on. Kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän kuulemiseen ja toivon, että tämä auttaa kaikkia meitä meidän työssämme, kun pyrimme tekemään Itämerestä puhtaamman ja terveemmän. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Hassi. Kiitokset, Hassi. No niin, tähän valiokuntamme kokous päättyy. Seuraava kokous on 13. ja 14. heinäkuuta täällä Brysselissä. Kiitokset kaikille osallistuneille ja myös esittelijöille ja tulkeille ja morkunaitille myös, joka pysyi täällä salissa ihan viime metreille asti. Näkemiin.